Um, goedemorgen collega's. Op 10 we... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. No niin. Tässä kymmenessä minuutissa me olemme saaneet suorastaan kaksinkertaistettua tämän väkimäärän täällä. No, joka tapauksessa tällä porukalla yritämme nyt työskennellä. Tervetuloa teille kaikille. Ensimmäinen esityslistan kohta siellä tietysti täytyy hyväksyä, että tämä esityslista onko teillä sanottavaa tähän esityslistaan, ilmeisesti ei. Toinen kohta puheenjohtajan ilmoitukset. Varmaankin viimeistä kertaa minä tällaista kokousta joudun johtamaan de magistris tietysti on jatkamassa tätä työtä, mutta käsittääkseni hän on omassa, äh, oman kaupunkiinsa hallintokokouksessa, mutta hän varmasti sitten saapuu kohta puoliin huomenissa viimeistään tähän kokoukseen johtaman puhetta. Tänä aamuna ilmoittaisin myös, että 12. ja 13. päivä 7. saamme sitten nuo uudet nimet, puheenjohtajan nimet joku liberaaliryhmästä. Kokopuussa, puussa, infossa olette huomanneetkin nyt, mitä tässä kokouksessa sen vähän tapahtuu, eli tämä mene, on webstreamattu kokous käyttäkää aina oikeaa mikrofonia, tuos, sitä vasemmanpuoleista mikrofonia siis, jotta kamerat kääntyvät oikeaan suuntaan. No sitten vielä yksi ilmoitus. Tämä hämmästyttää minua ehkä hivenen. Roger Brown, joka on koko muun hallintovirkamies, on toimi, tehnyt työtä vastuullisena näistä koko asioista aina siihen asti, kunnes Carmen tuli vastuuhenkilöksi tästä, niin hän on päättänyt lähteä eläkkeelle vaikka hän on mielestäni suhteellisen nuorikin. Joka tapauksessa hän ansaitsee tämän eläkkeelle jäämisensä vuosien työn jälkeen. Kiitän häntä. Toivottavasti hän katsoo tätä netin kautta ja kuulee kiitokseni. Ja hän on tehnyt paljon työtä meidän eteemme. Sitten tuo kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen huhtikuun 11. ja 12. päivän kokouksesta. Varmaankin olette kaikki saaneet tuon pöytäkirjan 13. päivä toukokuuta ja käytämme tässä nyt ihan normaalia menettelyä, jos kenelläkään ei ole tämä kokouksen loppuun mennessä siitä mitään sanottavaa, niin esityslista hyväksytään. Ja sitten vielä yksi pikku asia. Meillä on vierailijoina. Meillä on käynyt vierailijaryhmä Kosovossa ja entisen Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Tämä oli hyvin kiinnostava vierailu, oikein innostava vierailu ja olen sitä mieltä, että ne, jotka osallistuivat tähän, toimivat hyvin aktiivisesti. Tässä oli kyse suhteellisen jännittävästä seikkailusta. Me menimme sieltä sitten tuonne entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian puolelle linja-autolla ja sitten siellä siis rajalle asti. Ja rajalla odotti toinen linja-auto, joka kuljetti meitä sitten tuon valtion puolella. Me ylitimme rajan jalan, mutta havaitsimme, ettei siellä mitään linja-autoa ollutkaan odottamassa meitä. Eli tässä oli pieniä kommelluksia matkalla. Eli pelkästään vain delegaatiomme oli siellä ja hivenen jo siellä panikoimmekin, koska tässä oli suorastaan varma eksyä tuonne villiin luontoon, mutta joka tapauksessa löysimme sitten lopulta reitin ja tuollaisen linja auton sinne, mihin meidän pitikin päästä. Ja näin jatkoimme tätä vierailuamme. Eli koko muun jäsenillä on kovasti tällaista luovaa henkeäkin. Kiitokset Silvanalle, joka auttoi meitä kovasti tuon matkan aikana. Ja tästä asiasta sitten tiedonantokin varmasti valmistellaan. No niin, minä voin tässä nyt puhua ja pitkät pätkät, koska meillä näyttäisi olevan kauan aikaakin tänään aamulla. Meillä on kaksi lausintoluonnosta. Toinen näistä, tästä arvonlisäveroista ja toinen sitten näistä. Ja komission vihreä kirja on näistä julkaistu. Ja lisäksi meillä on tuo järjestäytyneen rikollisuuden EU-varojen väärinkäyttötutkimus. Minä tämän kohdan neljä esittelen sekä puheenjohtajana että esittelijänä. Siinä puhutaan unionipolitiikan uudistamisesta. Kyse on vihreästä kirjasta julkisista hankinnoista. Nyt minä tässä vähän tutkailen omia papereitani. Aloitamme siis kohdasta neljä. Nyt tässä esittelijänä minä olen IMKO-valiokunnalle tämän asian esitellyt. Ja tässä kyse on vain yhden sivun rajoituksesta, eli asia on hyvin tiiviisti esitetty. Minä siitä syystä rajoituin ainoastaan kuuteen ehdotukseen. Tähän tietysti voidaan tehdä muutosehdotuksia aina torstaihin asti ja me äänestämme tästä heinäkuussa. Tämä vihreä kirja minä olen käynyt sen läpi hyvinkin yksityiskohtaisesti unionipolitiikasta ja tässä sitten toisessa kohdassa nähdään vielä tuo rikollisjärjestöjen unionivarojen käyttö ja siitä sit, sitten viitataan julkisiin hankintoihin, joita rikollisjärjestöt voivat myös käyttää toimiinsa. Ja tiettyjen virkojen ja toimien haltuunsa saamisekseen voidakseen väärin rahanpesua harjoittaa julkisten hankintojen kautta. Tässä viittaan myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen suosituksiin ja muihin tiedonantoihin. Tilintarkastustuomioistuin on suoraan sanonut, että se, että ei noudatettaisi näitä sisämarkkinaa tekstejä, niin siitä on, siinä on kyse 43 prosentista kaikista virheistä, joita näissä julkisissa hankinnoissa esiintyy. Eli tässä on kyse noin kolmesta neljästä osasta kaikista mahdollisista virheistä, jotka liittyvät näihin kohesiokustannuksiin. Eli ei tätä voi jättää aivan unohduksiin. Tilintarkastustuomioistuin on laatinut lausunnon, joka erityisesti koskee tätä asiaa, ja meillä on tämä teksti olemassa sähköisessä muodossa. Emme ole käyneet sitä kopioimaan, mutta kaikki koko muun jäsenet saavat tämän tekstin tilintarkastustuomioistuimen tekstin tämän päivän aikana varmaankin sähköposteihinsa. Toiseksi tässä toivilla, vaaditaan komissiota toimimaan. Tarvitaan nimittäin sitä, ettei mitään korruptiota harrasteta eikä myöskään suosita ketään. Tarvitaan selkeät määritelmät myös siitä, mikä on eturistiriita ja Eli komission täytyy toimia siten, että kaikki mahdollinen lahjonta ja erinäiset suosinnan muodot voitaisiin estää. Nämä ovat hyvin selkeitä lauseita. Kolmanneksi toivotaan komission edistävän tehokkaita ilmoitusmenettelyjä juuri näissä lahjo- lahjosmenettelyissä, julkisissa hankinnoissa. Ja näiden keinojen rinnalle tarvitaan myös selkeät säännöt siitä, miten suojellaan niitä, jotka ovat ilmiannon tehneet. Ja se onkin tuossa edustajakokouksessa parlamentaarisesta neuvostossa ja siinä on annettu selkeät säännökset siitä, miten pitäisi tässä ryhtyä toimimaan. On myös varsin tarpeellista, uskoisin tämänkin suuntautuvan komission suuntaan, paremmin kertoa näistä ja antaa tarkempaa tietoa näistä asioista. Toukokuussa Strasbourgissa minä iltapäivä, yhden iltapäivän ajan yhdeksi iltapäiväksi tapasin nuo Luxemburgin tuomioistuimen jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, ja tämä oli oikein hyvä informatiivinen tapaaminen. Keskustelin heidän kanssansa reilun kaksi tuntia, ja he hyväksyivät sen, että jos, tai myönsivät sen, että jos tällaisia virheitä esiintyy, niin siihen tarvitaan aina sitten julkisten hankintojen päätökset tehneet viranomaiset, mutta usein juuri nämä sopimusviranomaiset eivät tiedä riittävästi, eli tarvitaan lisää koulutusta näissä varsinkin lahjuskysymyksistä. Ja neljänneksi suhteellisen samaan suuntaan kulkeva ehdotus kuin tuo kolmonenkin. Eli ei pelkästään komissiosta ole kyse, vaan myös kaikista jäsenvaltioista tarvitaan jokaisen jäsenvaltion keskustoimisto, joiden joista sitten, jo, joista, joissa sitten nämä sekä sopimusviranomaiset että kaikki viranomaiset, jotka tarvitsevat tietoa, voisivat ottaa yhteyttä tähän neuvontakeskukseen saadakseen tietoja juuri näistä lahjusasioista. Ja viides ehdotus julkisista hankinnoista koskettelee kestävyä kehitystä ja luontoa ja ympäristösuojelua, koska aika usein saatetaan sitten ajautua siihen, että luo, että unohdetaan tämä puoli, vaikka ympäristökysymykset, kestävyyskysymykset, reilukauppa-asiat ja tämän tällaiset voitaisiin ottaa mukaan näissä julkisten hankintojen sopimuksissa. Tämä saatetaan unohtaa helpollakin ja saatetaan sitten unohtaa, että se kuuluu koko unionin pääperiaatteisiin ja näin täytyykin vaatia sitä, että nämäkin asiat otettaisiin suoraan tuonne sopimuksiin mukaan ja niin sen pohjalta voitaisiin myös välttää virheitä. Ja sitten tuo numero kuusi, komissio, komissiota pyydetään myös miettimään näitä valintakriteerejä tarkemmin kvalitatiivisia valintakriteerejä ja ne voitaisiin korvata erilaisilla rahavirtalaskelmilla. Ja tämän taloudenpidon pitäisi olla todistetusti vakaata, jotta tällaiset sopimukset voisi saada. Minä toivon, että tässä erityisesti mietittäisiin tuon taha, taseen ja rahavirtaraskelman välistä suhdetta ja sitä, mitä niistä kuuluisi käyttää valintakriteerinä kvalitatiiviseen valintakriteeriin tarvitaan sekä taseita että harjoitalaskelmia. Molemmista näistä saadaan sitten toisiaan täydentävää tietoa. Ja näin ne, jotka osallistuvat tähän julkisiin hankintoihin, tulevat paremmin arvioiduiksi. No tässä nyt ihan lyhyesti käsit- näkemyksiä siitä, mikä tämä minun tekstini on. Jos haluatte tähän tehdä muutosehdotuksia, voitte näin tehdä. Ja nyt voin sitten kysyä myös varjoesittelijöitä ja muilta, onko tähän jotain sanottavaa. Ja, sit, ja voimme sitten näitä muutosehdotuksia myös toki vastaanottaa. Ja voimme pyrkiä tätä lausuntoa vielä parantamaan. Itälä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos raportoija. Voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä olet tänne laittanut hyvää työtä ja, ja, ja tärkeät kommentit, jotka menee eteenpäin. Eräs asia, jonka kuitenkin vielä haluaisin tänne painottaa ja lisätä, on se, että meidän pitäisi tässä julkisten hankintojen yhteydessä yksinkertaistaa prosessia niin, että tämmöinen hallinnollinen taakka erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille olisi mahdollisimman pieni. Nämä pienet ja keskisuuret yrittäjät on niitä, jotka eniten Euroopassa työllistää ja, ja monta kertaa tämä prosessi on heille liian vaikea, liian monimutkainen ja siksi pitäisi keskittyä siihen, että prosessi on niin yksinkertainen ja helppo, että myös nämä yhtiöt voivat päästä tähän mukaan. Toinen asia on se, että tätä julkisten hankinnan strategista käyttöä sitten voitaisiin miettiä ehkä monta kertaa paremmin, jos me ajatellaan EU 2020-strategiaa, niin siellä on tiettyjä päämääriä, kuten työllisyys tai, tai kuten ilmastonmuutos, niin julkisten hankintojen strateginen käyttö näissäkin asioissa voisi olla, olla tuota jäsenvaltiossa parempi. kehottaa jäsenvaltiot miettimään, miten tämä parhaiten onnistuisi. Niin toivoisin, jos tämmöiset ajatukset jollain tavalla tähän, tähän tota, esittelijän esitykseen voitaisiin vie, vielä saada. Dank wel. Nog uh, collega's? Collega No niin, kiitos. Entä sitten muut? Budjetis. Kiitoksia puheenjohtaja niin nämä julkiset hankinnat, niin kuin jo totesitte, on erittäin tärkeä asia, koska tähän liittyy ongelma ja me saatamme menettää miljardeja euroja EUn budjetista. Jokaisen, jokainen jäsenvaltio menettää prosentuaalisesti suurin piirtein saman verran suhteessa. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän pitää saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, joka ei joka liittyy jäsenvaltioihin. Jäsenvaltiot ovat saavuttaneet eri kehityksen tason. Meillä on erilainen historia ja erilainen ymmärtämys myöskin siitä, miten rahoja käytetään. Meidän valiokuntamme eh, kävi eri jäsenvaltioissa ja me näimme omin silmin, millaisia ongelmia kyseisissä maissa saattaa esiintyä. Kuten totesitte, meidän täytyy pyytää jäsenvaltioita perustamaan tiettyjä neuvontapalvelupisteitä. Ja myöskin Euroopan komission tulisi ryhtyä töihin näissä kyseisissä keskuksissa, jotta ymmärrettäisiin ne erot, mitä eri jäsenvaltioiden välillä on. Minä ymmärrän kyllä sen, että PK-yritykset ovat joutuneet ongelmiin näiden toimenpiteiden osalta. Tästä syystä ne eivät usein edes voi osallistua julkisiin hankintoihin – koska se on liian monimutkainen prosessi heille. Minulla on kokemusta Liettuasta. Me olemme työstäneet tiettyä mallia jo vuodesta 2004 ja meidän mallimme on osoittautunut melko hyödylliseksi. Ehkäpä me voisimme oppia jotakin siitä ja voisimme luoda melko hyvän julkisten hankintojen järjestelmän myöskin EU-laajuisesti. No mikä nyt sitten tässä on se edistyksellinen aspekti, no, no sähköinen puoli tietysti, ja myöskin lainsäädännön osa jokaisessa jäsenvaltiossa, koska jokaisen jäsenvaltion täytyy luoda tiettyä lainsäädäntöä, joka sopii julkisia hankintoja varten. Tietyissä maissa esimerkiksi annetaan etua pk-yrityksille tietyillä talouden sektoreilla. Me olemme myöskin eri ammattijärjestöjen kanssa tehneet yhteistyötä ja nämä ovat osoittautuneet hyödyllisiksi Liettuassa. Myöskin yksityisyritykset ja julkiset yksiköt ovat kiinnostuneita siitä, että pidettäisiin kiinni vanhasta menettelystä ja tämä saattaa kyllä olla melko hankalaa. No yleensä ottaen haluaisin sanoa, että olen melko kiitollinen kollegalleni, joka on ehdottanut erityisiä periaatteita. Uskon, että tulevaisuudessa näin pystymme saamaan aikaiseksi paremman julkisten hankintojen järjestelmän, jotta saamme myöskin korkealaatuista julkista hankintaa. Tiettyjen jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän saadakseen aikaiseksi tällaisia edistysaskeleita. Komission pitäisi myöskin tehdä arviointi näistä edistysaskeleista Kiitoksia. Dank u wel. Mevrouw Adriaassen. Kiitokset. Thank you, Chairman, and thank you for your report. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä lausunnosta. Kolme kommenttia näistä johtopäätelmistä. Tässä on sanottu, että julkiset hankintasäännöt huolehtivat 34 prosentista näistä eh, virheistä. Ehkäpä tilintarkastustuomioistuin on pystynyt identifioimaan, mikä on se varsinainen ongelma, eh, sääntöjen epäselvyys vai ehkäpä kulttuuriongelmat eri jäsenvaltioissa, jotka vaikuttavat siihen tapaan, miten siellä pannaan täytäntöön nykyisiä sääntöjä. Ja teidän päätelmänne numero kolme, te viittaatte eh, myös tiedonantajien suojelemiseen. Ehkä komissio voi sitten tehostaa raportointisääntöjä ja antaa selkeät säännöt siihen, millä tavalla suojellaan näitä e, ilmiantajia. Tästähän on selvitetty ja monet ja kuulemistilaisuudessa on saatu samat tulokset kuin tässä. En tiedä, kuinka, tar- kuinka paljon huomiota osoitetaan tiedonantajiin eu tasolla. Tässä on aika korkeat odotukset uskoa siinä mielessä, että Euroopan komissio aikoo myötä vaikuttaa tähän sektoriin myös. Ja lopuksi, mutta ehkä kohdassa kuusi te puhutte, että korvettaisiin taseet rahavirtalaskelmilla. Täytyy sanoa, meidän täytyy täydentää taseita näillä rahavirtalaskelmilla – mutta ei saa koskaan saa unohtaa taseita, koska se on kuitenkin se juridinen asiakirja, joka, johon meidän täytyy tukeutua arvioidessamme tilannetta. Ymmärrän kyllä, mitä nyt Kreikassa tapahtuminen täytyy lähteä osoittamaan tiettyjä epäilyjä taseita kohteen, mutta taseet ovat edelleenkin tärkein asiakirja, jossa, joiden indikaattorit täytyy mitata. Kiitos. Dank u wel, andere collega's. Kiitokset. Onko vielä muilla sanottavaa? Sørensen. Tak formand. Øh, og også øh, tak for rapporten. Nu skal vi jo senere diskutere... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tästä lausunnosta. Me tulemme myöhemmin myöskin keskustelemaan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tämäkin on mielenkiintoinen aihe. Ja valmistelija on myöskin maininnut tämän kohdassa kolme. Tässä mainittiin, että on tärkeää e- pyrkiä estämään korruptiota. Mutta kun puhutaan korruptiosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin tässähän on kaksi erilaista tasoa, joiden välille täytyy tehdä ero. Ensinnäkin joskus on olemassa tarjous, joka on hyväksytty ja ja preferenssiä annetaan tietylle tarjoukselle tai välttämättä aina oikeasta syistä. Ja sitten toinen asia on se, kun myöskin julkisten hankintojen yhteydessä rahanpesua harjoitetaan. Tämä saattaa johtaa hyvin alaisen tarjouksen, joka näyttää hyvältä paperilla, mutta siellä taustalla sitten kuitenkin piilee rahanpesutarkoitus. Me olemme käyneet Italiassa ja katsoimme, mikä tilanne siellä oli maanjäristyksen jälkeen. Siellä tarvittiin julkisia hankintoja jälleen rakentamiseksi. Siellä oli kuusi tarjouksen tekijä 600 alihankkeja ja yli 20 prosenttia näistä 1500 eivät voineet dokumentoida sitä, että he olisivat toimineet kriteerien mukaisesti. Tämä oli tietysti melko omituista, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että me puhumme tässä kahdesta eri korruption tasosta. Ja meidän täytyy myöskin pitää tämä mielessämme, kun puhumme tuosta kohdasta kolmekin. Dank u wel, Bosuren. Um, ehm, ik kijk eventjes richting uh, commissie. Uh... No niin, nyt kääntyisin komission puoleen. Onko komissiosta kenties jollakin sanottavaa? Gassi, Gassina lienee paikalla. Haluatteko sanoa muutaman sanan? Um, thank you, Mr. Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. No, meillä tietenkin komissio on avannut tämän yleisen keskustelun tästä julkisen hankintajärjestelmää koskevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta – ja kaikki nämä asiat, jotka tässä mainittiin, teidän, tässä teidän ehdotuksessanne mainittiin, ovat keskustelun kohteena komissiossa. Meillä on huomattava määrä vastauksia, joita olemme saaneet vihreään kirjaan, aivan erityisesti myös tietyistä kysymyksistä, jotka käsittelevät teidän esille ottamienne asioita tässä, tässä paperissa. Voimme sanoa, että että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksensa uudeksi lainsäädäntökehykseksi julkisista hankinnoista tämän vuoden loppu, loppuvaiheessa. Ja periaatteessa se toinen pilari tästä uudistu- tässä uudistuksessa on arviointi, joka on tehty aikaisemman lainsäädännön tai nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanosta ja sitäkin tullaan selvittämään komission tasolla, jotta voisimme finalisoida tämän ehdotuksemme uudeksi lainsäädäntökehykseksi. Dank u wel. Um, mevrouw Andreasen. Kiitokset. Andreasen, niin teillä oli myös kysymys se liittyi tilintarkastustuomioistuimen kysymykseen ja tuohon prosenttilukuun, eikö vain? Voinko siis tilintarkastustuomioistuinta pyytää puhumaan? Niin anteeksi nyt vain, huomaan, että te puhuitte jonkun toisen kanssa, mutta oli kuitenkin kysymys tilintarkastustuomioistuimen edustajalle tästä virheprosentista. Niin, oliko tässä joten johonkin kulttuuritekijöihin linkkejä vai ei? Jos voitte vastata nyt tai jos ette, niin ehkä sitten myöhemmin voitte lähettää minulle ja Andreasenille vastauksen sit myöhemmin ennen äänestystä vähintään. Kiitos puheenjohtaja, niin ei nyt ole mitään vastausta antaa juuri tällä minuutilla, mutta me olemme kirjanneet Andreasenin kysymyksen ylös ja palaamme tähän asiaan aivan varmasti pikapuoliin ja vastaamme kahdenvälisesti sitten teille ja Seenille. Selvä, kiitokset. Ilmeisesti muuta ei ole tällä erää, joten pyrkisin nyt sitten esittelijänä puuttumaan näihin kommentteihin, joita tässä äsken esitettiin. On tosiaankin pienistä ja keskisuurista yrityksistä huomautettava ja myös järjestelmää pitäisi yksinkertaistaa ja yrityksiä ei pitäisi taakoittaa liikaa. Kyllä tiedän tämän ja olen aivan samaa mieltä. Olen myös sitä mieltä, että tähän täytyy tehdä muutosehdotus yhdessä näiden asioiden äh, tiimoilta, jotta saamme yhteisen tekstin aikaiseksi ja paremman tekstin. Ja mahdollisesti voitaisiin nyt luoda sellainen järjestelmä, tällainen erätyyppinen passijärjestelmä, yritykset, jotka on sitten kyse isoista yrityksistä tai PK-yrityksistä, esittävät omat tilannekatsauksensa – toimintatavoistaan ja edustamisjärjestelmistään ja niin poispäin. Ja tämä olisi ikään kuin yhden kertaan aikaan saatu passi tuolle yritykselle ja tämän passin kautta voisi sitten osallistua näihin hankintakilpailuihin, eli ei tarvitsisi aina uudestaan toimia. Eli yritysten ei tarvitsisi aina 15 ja 20 kertaa esittää uudelleen ja uudelleen ja käydä läpi nämä samat hallinnolliset järjestelmät jatkuvasti. Eli olisi olemassa tällainen yksi järjestelmä, yksi passijärjestelmä jo. Ja kun yritykset sitten osallistuvat tähän hankintaan, niin kilpailuun, niin silloin käytäisiin läpi sen passi, tarkastettaisiin pitääkö sen tiedot edelleenkin paikkansa ja näin voitaisiin sitten hyödyttää muun muassa pk-yrityksiä juuri tämän hallinnollisen taakan keventämisen kautta. Minä ehkä tästä voisin lähettää sähköpostin sitten lisäehdotukseksi ja katsotaan, voisimmeko päästä yhteisymmärrykseen ja löytää tähän kysymykseen pk-yrityksistä hyvän ratkaisun Andreasenille tästä viimeisestä kohdasta laskelmista ja taseista, niin ehkä tässä nyt teiltä meni jotain ohi korvien tai minä puhuin sekavia, mutta minä sanoin kuitenkin, että tein tässä nyt näin ja taisin ehkä tehdä eh, nyt tässä vähän virheellisen muotoilun, koska ei kyse ole jommasta kummasta, vaan molemmista kvalitatiivisten valintakriteerien hyväksymisessä, eli olisi siis molemmat mukana, taseet ja rahavirtalaskelmat, ja yritän täsmentää tätä vielä niin, että tässä on todella kyse molemmista, eikä vain toisesta, mutta siis kyllä me olemme samaa mieltä asiasta itsessään. Ja vielä sitten juuri tuon hälytyksen tai tuon ilma, ilmiannon tekevät. Totta, tämä on myös merkittävä edelleenkin, ja meillä on Euroopan neuvoston ilmoitus tästä myös komissio ei ole sanonut, pitääkö tuota vai ei. Ehkä me voimme kahdenvälisesti asiasta keskustella vielä myös, katsoa onko er- ehdotukseni hyvä vai ei. Ja sitten Söndergaarille te tässä arvioitte tosiaan tuota rikollistoimintaa. Toki jo tuossa tutkimuksessa, jos teillä on suoraa sanottavaa muutosehdotuksen muodossa tähän tekstiin, niin se olisi tietysti varsin hyödyllistä. No niin, onko vielä muuta sanottavaa? Mikäli ei, niin sitten tästä julkisesta hankinnoista tämä riittänee tältä erää. Ja haluaisin sitten huomauttaa, että er- muutosehdotusten jättämismääräaika on 23. kesäkuuta, eli torstai puolin päiviltä, puolilta päivin ja näin tämä lausunto tulee koko puun äänestykseen 13. ja 14. heinäkuuta. Ja se menee IMKOon äänestettäväksi 19. syyskuuta todennäköisesti. Ja sen jälkeen asia käsitellään täysistunnossa Strasbourgissa lokakuussa. Ei tämä aikataulusta. Selvä. Tämä kohta neljä on käsitelty esityslistasta ja sitten kohta viisi. No tämähän nyt on suorastaan vain yhden miehen show, koska minä olen esittelijä myös tässä seuraavassa asiassa arvonlisäveron tulevaisuudesta. Arvonlisäveron väärentäminen ja arvonlisäveron petokset ovat hyvin tärkeitä hyvin merkittävä rikollisuuden muoto. Emmehän me tästä ihan ensimmäistä kertaa lainkaan puhu täällä koko buussa. Eh, eh, niin, näitä väärennyksiä on ilmeisesti aika helppokin tehdä ja helppo varastaa huomattavia määriä rahoja tätä kautta jäsenvaltioiden kassasta, mutta myös voidaan yhteisöbudjetista varoja tällä menetelmällä viedä. Söndergaard puhuu tästä myös selkeästi. Tuossa omassa tutkimuksessaan siellä on yksi kokonainen kappale aiheesta. Ei tämä nyt ole ensimmäinen kerta, kun puhumme arvonlisäverokysymyksistä. 2007 on jo tuomioistui, tilintarkastustuomioistuimen lausunto tästä saatu. Ja tässä valiokunnassa on myös pitkään keskusteltu tätä kysymystä. Silloin minä tein lausunnon asiasta ja 2008 syyskuussa asia hyväksyttiin. Tässä on kyse siis huomattavan laajasta ongelmasta. Tätä kautta on nimittäin helppo varastaa suuria summia. Nämä luut ovat huomattavat. Tätä arvioidaan 250 miljardin euroon ja 80-100 miljardia euroa aiheutuu kustannuksia näistä ALV-järjestelmistä. Vuonna 2005 Saksa 17 miljardia euroa menetti arvonlisäverotuloina ja yhdistynyt kuningaskunta vuonna 2005 18,2 miljardia euroa menetti tällä tyylillä. Joten tämä on hyvin, hyvin merkittävää rikollisuuden muoto ja sitä pitää tutkailla läheltä. Minä olen muotoillut tästä kymmenen eri ehdotusta Eihän tällaisessa tekstissä nyt ole huimasti tilaa kaikkia asioita käsitellä, joten varmasti tarvitaan vielä muutosehdotusten kautta parannuksia tähän tekstiin, mutta joka tapauksessa minä olen luonut kymmenen eri suositusta. Ensiksi tässä nyt vain sanotaan tyytyväisesti, että täytyy saada aikaan kattava arvonlisäverojärjestelmä koska ilman tällaista kattavaa vahvaa järjestelmää ei voida kestää petosyrityksiä, joista aiheutuu huomattavat määrät kustannuksia unionivaltioille. Sitten seuraavaksi ehdotuksessa puhutaan arvo ARV-petostapauksista, jotka ovat yleensä rajat ylittäviä, ja näin siihen tarvitaan myös rajat ylittäviä keinoja ja yhteistyötä vahvist- yhteistyön vahvistamista. Minä olen valmistellut tätä edeltävää tekstiä niin siis vuodelta 2008 ja myös tämän tekstin laatimisen yhteydessä olen puhunut veroviranomaisten kanssa ja olen kuunnellut heitä hyvin tarkkaavaisesti ja todella valtavan järkyttäviä tarinoita heiltä kuulee, joten järjestelmää on ehdottomasti ryhdyttävä korjaamaan. Ja uskoisin, että tässä eritoten pitäisi saada aikaan kattava määritelmä unionilainsäädäntöön siitä, mitä tarkoittaa ALV-petos ja mitä tarkoittavat karusellipetokset. Ja lisäksi tässä vaaditaan myös hallinnollisten ra- seurausten, rangaistusten yhtenäistämistä, koska kyse on todellakin rajat ylittävistä tapauksista, joten tämän tyyppisiä petoksia täytyy pystyä rankaisemaan samalla tavalla kaikissa maissa. Koska tämä, tähän, tätä tässä lähellä työtä tekevät arvonlisäveropetoksen kanssa sanovat, että tarvitaan tuollaista yhtenäisyyttä, koska järjestäytynyt rikollisuus on yhtenäistä rajat yli. Ja sitten tarvitaan tehokkaampaa koordinointia jäsenvaltioiden välille aivan varmasti. Täytyy pitää myös suorempaa yhteydenpitoa veroviranomaisten välillä ja myös tutkintaviranomaisten välillä. Ja tässä kyllä sitten sanotaan, että kyllä näin pyritään toimimaan, pyritään tekemään yhdessä työtä ja aika useinkin on yritetty toimia tehokkaamminkin yhdessä. Järjestetään kokouksia Fiskaliksen kautta ja siellä voidaan sitten tavata kollegoita Maltalta ja Lietuan työkavereita ja Italian työkavereita ja se auttaa meitä oikein kovasti. Saadaan tietää, miten näissä maissa tehdään työtä ja minkälaisia ongelmia heillä on ja tämän kokemuksen kautta me voimme sitten ottaa yhteyttä näihin ihmisiin, kun vaikka korruptiolipitoksesta kyse ja näin voidaan tietoja vaihtaa, mutta tämä täytyy virallistaa tämä tällainen järjestelmä. Ja tässä tapauksessa sanoonkin, että on aivan erityisen tarpeellista yhteistyön säänteleminen tarkemmin ja täytyy myös valvoa tietojen vaihtoa, kun mietit, ja järjestää tällaista vastavuoroista avunantojärjestelmää. Sitten viides ehdotus on se, että unionin petosten torjuntalainsäädäntöä pitäisi yksityis- yksikertaistaa ja myös lujittaa ja tutkailla, mitkä järjestelmän heikot osat ovat. Näinhän on tehtykin laajalti jo, mutta työtä on vielä tehtävänä. Asiaa täytyisi vielä pyrkiä sitten korjaamaan ei pelkästään komission jäsenvaltioiden välillä, vaan myös jäsenvaltioiden keskenään välillä. Eli jäsenvaltioiden täytyy toimia sellaisen yhteistyön hengessä, että asiat hoituvat. Tämä ei ole aina ihan itsestään selvää. Kun hyväksyin tuon 2008 joulukuussa hyväksytyn tekstin, niin huomasin, että oli aika montakin jäsenvaltioita, jotka suorastaan nihkeästi suhtautuivat tällaisen yhteistyöhön muotoihin, ja jotkut halusivat ratkaista ongelmansa aivan yksin oman onnensa nojassa. Sitten tuo kuusi ARV-lainsäädäntö, siinähän puhutaan komissiovisesta kirjasta, sitä siis täytyy yksinkertaistaa ja lujittaa, siitä jo puhuikin. Niin, ja seuraavaksi niin, ne, jotka tekevät työtä tutkinnan piirissä näiden rikosten tiimoilta, usein sanovat, että tässä ongelmana on se, että tehdään nyt tutkintatyötä. Belgialainen tutkin, tutkija törmää karuselli-petokseen, joka ohjaa Saksaan. Mut Belgiaan, belgialainen viranomainen voi tuonne Saksaan sitten mennä toimimaan ja tutkia sitten Saksan lainsäädäntöä ranskaksi. Ja ranskaksikin, ainakin Belgiassa suurin osa sitä jollain tavalla ymmärtää. Mutta entäs sitten, jos karusellu, lipäpetos meneekin Tsekkiin, Unkariin, Puolaan, ja pitäisi siellä sitten ryhtyä tutkailemaan näiden valtioiden lainsäädäntöä. No sitten aiheutuukin suorastaan pääsemättömiä ongelmia, koska vaikka Saksaa ymmärtäisinkin, niin en ymmärrä hölkäsen pöläystä tsekistä. Ja sen takia tätä lainsäädäntöä on mahdoton seurata. Ja näin ollen jäsenvaltioiden täytyisi pyrkiä kääntämään jollekin kielelle omaa ALV-lainsäädäntöä. Minä ehdotin tässä Englantia, Ranskaa ja Saksaa. Ne nyt ovat komission tärkeimmät työkielet. Tietysti näistä voidaan aina vain vain keskustella. Espanjalaiset rupeavat rettelyimään Espanjan puolesta eh, varsinkin kun puhutaan patenteista, niin he ovat siellä hyvinkin halukkaita oman kielensä puolesta puhujia, mutta tässä nyt joka tapauksessa Englanti, Ranska ja Saksa, jotka tekevät tutkintatyötä, niin todella eh, heidän työtään helpottaisi tällainen työ. Ja sitten puhun tuosta Eurofisk-järjestelmästä. Se on aivan uusi järjestelmä. Se on vasta 2010 marraskuussa luotu 2008 tekstissäkin siihen viittasi, mutta silloin se oli vielä tulevaa. Ja tässä nyt puhutaan sitten tämän tyyppisten petosten torjunnasta yhteistyön kautta. Uskaltaisinkin nyt komissiolle esittää sellaisen suosituksen, että täytyisi parlamentille antaa säännöllisiä kertomuksia verkon, verkoston toiminnasta. Ainakin koko VU ja Imko tarvitsisi näitä tietoja siitä, miten asiat etenevät, mihin suuntaan mennään ja voidaan sitten parantaa vielä asiain kulkua. Ja näiden eh, tiedonantojen täytyisi olla myös julkisia. Ja kahdeksanneksi. No, tämä menee komissiolle Täytyy järjestää tuota viesjärjestelmää eli alvitietojen vaihtojärjestelmää. Pitäisi myös tietojen aikoja lyhentää ja tallentamisen määräaikaa pohtia uudelleenkin. Minä olen saanut hyvin konkreettisia tapauksia tutkailla tuomittuja tapauksia siis, ja olen havainnut, että rikolliset ovat valtavan luovia. He tekevät työtä nopsasti ja myös muuttavat järjestelmiä ja toimintat kulttuureitaan hyvin nopeasti ja käyttävät aina uusia peitehenkilöitä ja niin poispäin. Eli ei me mekään voi jäädä tänne vain makaamaan laakereillamme ja toimimaan hitaasti. Sitten tässä puhutaan myös siitä, että tietoihin täytyisi päästä tutustumaan laajemmin tutkintoviranomaisten puolelta täytyisi juuri tätä tietojen pääsyä parantaa. Ja vielä No asia liittyy laajempaan kokonaisuuteen, eli tämän ALV-järjestelmän kansainväliseen puoleen. Minä olen puhunut asioista siis äh, alan toimijoiden kanssa. Ja nämä ihmiset sanovat usein, että tämä reverse charge-järjestelmä, tämä käänteinen verovelvollisuusjärjestelmä, vaatii karuselipetosten torjumiseen torjumisen tehostamiseksi se, tämän käänteisen verovelvollisuuden käyttöä. Tästä on saatu hyviä tuloksia aika lyhyen ajan sisällä ja tuossa ehdotuksessa niin yhdeksän käännykin komission puolen ja toivon, että komissio miettisi tätä asiaa, onko tätä ajateltu muihinkin valtioihin käytettäväksi ja mitä ongelmia tästä sitten on syntymässä mahdollisesti. Ja sitten vielä tuo numero 10, pyydän komissiota tutkailemaan lainsäädäntöehdotuksia, joiden avulla voitaisiin hyökätä suoraan ALV-karuselubiteksiin jo ihan niiden alkulähteillä. Ja myös sitten tätä käänteistä ALV-verovelvollisuutta käytettäisiin vielä paremmin. Todellakin toivon komission käyttävän tätä menetelmää paljon vahvemmin suojelija, ja näin voitaisiin suojelta, suojella sitten myös tuottajia ja kauppiaita paremmin, ja tässä sitten tähän liittyy tietysti audiovisuaalilaitteet, eli tarkeet juomat, tietokonelaitteet, ja mikroprosessorit ja lisälaitteet sekä matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet sekä tekstiilit ja autot. Eli nämä alat olisivat ensin käytössä järjestelmässä. Tämä liittyy IMKON vihreään kirjaan. Nyt haluaisin siis kuulla kollegoiden näkemykset, mitä mieltä te olette. Tästä toivon myös komission kommenttia tähän. Mitä haluatte siis nyt tähän sanoa? Me kunnen gewoon het Nederlands eh, voortzetten, voorzitter. No hyvä, sitten jatketaan hollanniksi. Kuulijoita nyt ei muutenkaan täällä ole liikaa. No, Mielestäni suosituksenne ovat aivan erinomaiset. Minä tulen kyllä näitä puoltamaan, mutta minulla on kuitenkin vielä yksi asia, josta haluaisin puhua. Me parlamentissa halusimme aina lisää avoimuutta omille varoille ja liikevaihtoverohan kuuluu tähän no 0,4 prosenttia ALVstä tulee suoraan EUlle jos nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa ostan kupin kahvia tai jotakin muuta, niin siellähän aina sanotaan liikevaihtovero ja sen suuruus ja niin ja niin paljon prosenttia sitten saa valtio ja niin ja niin monta prosenttia sitten yritykset ja myöskin se, kuinka paljon sitten kunnat saavat tästä. Ja minä mietin sitä, että eikö tämä voisi olla sellainen järjestelmä, jota voitaisiin käyttää Euroopassakin Meillä on tällä hetkellä niin korkea automaation taso, että tämä voitaisiin kyllä ohjelmoida täysin ongelmitta, koska sitten kävisi selvemmin ilmi se, mihin arvonlisävero oikeastaan menee. Ja myöskin valvontaa ajatellen tämä olisi aika hyvä ja haluaisin tehdä tähän tarkistuksen tässä suhteessa. Sitten Vandiassen. Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että ehdotuksenne ovat varsin myönteisiä. Oikeastaan vain kysyisin, onko konsultointeja käyty Olafin kanssa, koska Olafillahan on, ö, Olaf on keskittynyt ALV-rikoksiin ja petoksiin ja sen pitäisi pystyä neuvomaan tässä, ja mitä muutoksia meidän täytyy tehdä järjestelmien Euroopassa. Olen hämmästynyt siitä, että tämä Olaf ei mainita lainkaan tässä paperissa, koska siellähän on, on kuitenkin tilastot tämän tyyppisten petosten hoitamisesta. joilla luultavasti on jotain prosenttiosuuksiakin tiedossa, mitä, miten, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja täällä pitäisi olla suosituksia myös sen suhteen, mitä, mitä meidän pitäisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ei näytä olevan. No katson nyt sitten komission suuntaan. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron, herra Ramponi? Merci beaucoup. Quelque... Niin, puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Aivan yleisesti haluaisin tässä todeta heti alkuun, että Nämä teidän suosituksenne ovat sellaiset, että mekin voimme tukea niitä, mutta haluaisin kuitenkin yhden asian tässä vielä tehdä selväksi. Ensiksi tiedoksenne on olemassa komission tutkimus sille, että täytyy tarkistella sitä, miten nämä arvonlisäveropetokset ovat laajentuneet. Me katsoimme viittä jäsenvaltiota vuonna 2007. 107 miljardia euroa on tämä petoksen määrä rahallisesti ja me yritämme myöskin nyt saada vielä uudemmat tiedot käyttöömme. Ja sitten komission petosten torjuntastrategiasta. Siinä on esitetty muutamia toimia ja niitä on jo toteutettukin erityisesti on hyväksytty hallinnollisen yhteistyön säädös jäsenvaltioiden välillä ja se ensimmäinen päivä tammikuuta 2012 tulee voimaan ja tämä asetus vahvistaa huomattavasti yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä varsinkin kun siinä luodaan Eurofisk laillisen laillisen laillinen perusta. Aikaisemmin sillä ei ollut tällaista oikeudellista vahvaa pohjaa. Ja toiseksi tässä halutaan helpottaa monenvälisiä valvontajärjestelmiä, rajat ylittäviä järjestelmiä, kuten tekin ehdotatte, ja vahvistetaan ja parannetaan myös näitä tietokantajärjestelmiä ja myös tiettyihin tietoihin veroviranomaiset pääsevät näin suoraan. Siitähän tekin puhutte omassa tekstissänne, ja komissio myös haluaa tehdä esityksen hallinnollisesta yhteistyöstä ja sen toimimisesta. Ja kuten Eurofiskkin, sen tämän tekstin oikeudellinen pohja, oikeuspohja pohjautuu tuohon yhteiseen hallinnolliseen yhteistyöhön ja Eurofisk on sen pohjalle luotu. Eurofisk alkoi työnsä, kuten tie, sanoitte, juuri äskettäin ja sen eri rakenteita on pääty nyt käyttämään, mutta huomauttaisin, että se toimii varsin hyvin, suhteellisen hyvin suorastaan hämmästyttävän meidän hämmästykseksemme. Jäsenvaltiot siis osallistuvat tähän aika lailla innokkaasti, vaikka alkajaisiksi Eurofiskiin osallistuminen olikin vapaaehtoista, ei siihen ollut mikään pakko tulla mukaan, mutta käytännössä kaikki jäsenvaltiot osallistuvat jollain tapaa Eurofiskiin. Ja sitten tuo, tuo käänteinen verovelvollisuus No, me olemme sitä mieltä, kuten tekin, että käänteinen verovelvollisuus voi ratkaista nämä karuselipetosongelmat ja muutamat muutkin petosongelmat, varsinkin tietyillä aloilla. Me olemme tehneet tiettyjä poikkeuksia jäsenvaltioille niillä, niissä, niillä aloilla, joista tekin puhuitte. Edelleenkin on komission lainsäädäntöehdotus käytössä neuvostossa, ja jäsenvaltiot eivät ole sitä hyväksyneet vielä, ja siinä ehdotetaan sitä, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus soveltaa käänteistä verovelvollisuusjärjestelmää tiettyihin tuotteisiin ilman, että pyydettäisiin erityispoikkeuksia komissiosta. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole hyväksyneet, eivätkä päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä komissio ehdottaa. Vielä tulevaisuudesta komissio pohtii tällaista nopean toiminnan järjestelmää petostapauksissa. Meillä on ollut ongelmia esimerkiksi siinä, miten poikkeuksia voitaisiin jäsenvaltioille myöntää. Se kestää suurin piirtein yhdeksän vuotta ja sehän on suorastaan jäisyys jäsenvaltioiden kannalta ja siitä syystä komissio aikookin tällaisen nopean toiminnan järjestelmän luoda, jolloin voitaisiin vastata paljon nopeammin erityistapauksiin petoskysymyksissä. No niin, tässä Tämä oli minulla nyt sanottavaa. Muistuttaisin kuitenkin vielä tuosta vihreästä kirjasta. Vihreässä kirjassa puhutaan tulevaisuudesta myös ja yksi niistä toimista, joita tässä vihreässä kirjassa on esitetty ja siitä pitäisi vielä käydä keskustelua, on se, että nykyisellään ALV-kerujärjestelmä jäsenvaltioissa tehdään aika vanhanaikaisella menettelyllä ja jäsenvaltioiden olisi siitä syystä käytettävä paremmin kaikkia sellaisia välineitä, joita on olemassa eli tietojen kerujärjestelmien kehittämistä ja niin poispäin. Eli täytyisi paljon enemmän miettiä juuri sitä, millä tavalla alvivaroja voitaisiin kerätä verovelvollisilta Verovelvollinenhan tässä on aivan erityisen merkittävä, koska verovelvollinen saa tuon veron ja välittää sen sitten valtiolle. Ja varsinkin karuselipitoissa tätä, petoksissa tätä pitäisi vahvistaa ja täytyisi miettiä sitä, miten voitaisiin vahvistaa vastuuntuntoa verovelvollisissa näissä, eli että näin ei unohdettaisi tuota arvonlisäverojärjestelmää ja näin voitaisiin käyttää tuota split paymentia ja jossa ALV maksetaan suoraan verovelvollisille ilman, että se menee verovelvollisen kautta. No, tällaisia tulevaisuuden näkymiä olisi, mutta meidän täytyy todellakin vahvistaa tämän ALV-järjestelmän toimintaa. Tämä minulla oli sanottavana tällä erää. Er Kiitoksia oikein paljon. Onko vielä huomautettavaa tähän jäsenten tasolta? No ei näytä olevan. Näin ollen minä kiitän komissiota näistä hyvin rakentavista huomautuksista. Minä en tunne kyseistä tutkimusta. Siinä sanotaan, että 2006 arvioidut petostapaukset, niiden yhteissumma olisi siis 107 miljardia euroa. Tämä on huomattavasti suurempi summa kuin ajattelin. Voisimmeko vielä saada kyseisen tutkimuksen tänne valiokuntaan? Ja sitten toinen asia, mitä en myöskään tiennyt, komission ehdotusneuvoston suuntaan kyse on näiden poikkeus, erityispoikkeusten tilanteesta. Voisitteko vielä antaa nämä tiedot, jotta tämä voidaan ottaa huomioon? Kyllä, ensimmäiseen vastaan kyllä käy ja sitten toiseksi ja sitten tässä puhutaan tuosta ALVstä teoriassa, joka pitää kerätä, ja sitten toiseksi se, mikä oikeasti on kerätty. Eli tässä puhutaan sekä petoksista että myös konkursseista ja muista sellaisista. Ja tämä koskee siis vuotta 2006 ja 25 valtiota, eli tilanne on toisenlainen nyt, mutta joka tapauksessa se on Taksudin, eh, eli siis komission veropääosaston sivuilla julkaistu. Sieltä voitte sitä kurkata. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Jos ei mitään muita puheenvuoropyyntöjä enää ole, voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. No niin, mikäs nyt olikaan tarkistusten jättämisen määräaika? Ensi torstai, eli 23. kesäkuuta kello 12. Äänestys toimitetaan 13.14. heinäkuuta täällä valiokunnassa. Asiasta vastaava valiokunta ei ole IMKO. Minä nyt sekointin tämän tähän julkisiin hankintoihin. Eli tämähän on EKON valiokunta, joka on tässä vastuuvaliokunta, ja siellä äänestystä suunnitellaan syyskuun 19. päivälle meillä on joka tapauksessa vielä riittävästi aikaa, jotta voimme vaikuttaa kyseisen valiokunnan toimiin. Nyt pääsemme sitten tämän aamupäivän viimeiseen kohtaan. Kyse on tutkimuksesta, jonka meidän valiokuntanne on antanut toimeksi. Kyse on siitä, että miten järjestäytynyt rikollisuus väärinkäyttää EUn varoja. Täällä on yksi tutkimuksen tekijöistä paikalla. PricewaterhouseCooper on tämän tutkimuksen tehnyt ja herra Ventsing nyt sitten voi esitellä meille tämän kyseisen tutkimuksen ja tällä kertaa teillä on todellakin riittävästi aikaa tehän tulette ensimmäistä kertaa tänne esittämään tällaisen tutkimuksen. Voin sanoa, että usein meillä on hyvin suuret ajalliset paineet, mutta nyt me voimme erittäin perusteellisesti käsitellä tämän. Tulette kertomaan myöskin siitä, millaisia ehdotuksia teette. Ja sitten esittelijä herra Söndergaard saa puheenvuoron ja sitten tietysti kollegat ja komissio myöskin tämän jälkeen. Herra Vensing. In... Puheenjohtaja, haluan esitellä tämän selvityksen englanniksi, mutta siitä voi teknisiin kysymyksiin puuttua myös hollannin kielellä. Ja, ja nää, käytän tässä myös tätä PowerPoint-tekniikkaa hyväkseni. Tässä on pitkä agenda, mutta meillähän on aikaa vaikka kuinka paljon, niin ei, ei pidetä mitään kiirettä. Ensinnäkin haluaisin sanoa jotakin tästä tämän tutkimuksen tarkoituksesta. Ensinnäkin tämä tutkimus tähtäisi sen arvioimiseen, millä tavalla järjestäytynyt rikollisuus väärinkäyttää EU-varoja ja millä tavalla tällaista väärinkäyttöä voitaisiin välttää. Ennen kuin vastaan näihin kysymyksiin, voidaan kysyä, miten järjestäytynyt rikollisuus väärinkäyttää EU varoja me olemme määritelleet tässä tutkimuksessa muutaman käsitteen. Ensinnäkin, mikä on järjestäytynyt rikollisuus ja mitä ovat EU-varat eh, tässä yhteydessä tämän tutkimuksen tarkoittamalla tavalla, mikä on väärinkäyttö ja väärinkäyttääkö järjestäytynyt rikollisuutta EU-varoja ja missä mitassa. Ja viimeinen kysymys, että millä keinoilla ja millä menetelmillä tai miten järjestäytynyt rikollisuus EU-rahoja väärin käyttää. Sen jälkeen, kun olen vastannut näihin kysymyksiin, olemme määritelleet muutaman suosituksen, jotka voisivat myötä vaikuttaa siihen, että voidaan eh, eh, vahvistaa eh, meidän mahdollisuuksia estää EU-varojen väärinkäyttö. Ja sitten Tämä tutkimus perustuu kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja raporttien tiedon avoimista lähteistä, mutta myös erityisesti tietoihin, joita olemme saaneet Olafilta, tilintarkastustuomioistuimelta, Europolilta ja Eurojostilta. Ja on myös hyvin tärkeää todeta, että me olemme keskittyneet EU-varojen väärinkäyttöön vuonna 2009. Kuitenkin Tämä johtuu pitkälti siitä, että, että kaikkia tietoa ei ollut käytettävissä. Meidän täytyy myös tähän ö, ottaa myös tapa, tietoa, selvittää edellisten vuosien tapahtumat tehdäksemme johtopäätöksen. Me olemme tehneet tämän tutkimuksen paperille, paperilla, olemme käynyt, tehneet myös haastatteluja, käyneet konferensseissa, järjestäneet julkisia kuulemisia tilaisuuksia muun muassa parlamentissa täällä ja 22. tammikuuta tänä vuonna meillä oli tällainen asiantuntijatapaaminen parlamentin tiloissa. Ja paikalla oli asiantuntijoita <clears throat> tutkimuksen piiristä, mutta myös Olafista Europolista ja, Transparency Internationalin puolelta. Ja siinä käytiin läpi alustavia tutkimustuloksia ja millä tavalla tämä tutkimus tehtiin? Niin kuin mainitsin, ensinnäkin me yritimme määritellä, mikä on järjestäytynyt rikollisuus. Yhtä, eh, ei mikään yllätys olekaan varmaan, että ei ole mitään yhtä universaalia määritelmää järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja Olafin johtajan mukaan järjestäytynyt rikollisuus on muuttuva ilmiö muuttuvassa maailmassa – ja määritelmät järjestäytyneestä rikollisuudesta vaihtelevat ajasta, päivästä toiseen ja riippuen siitä, mistä kulmasta, mistä, millä millä siellä tätä ongelmaa tarkastellaan. Tämä ei ole ongelmallista niin kauan kuin yksi toimiva määritelmä tai ainakin yhtenäinen määritelmä on käytössä kaikkien toimijoiden taholla silloin, kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan – se mahdollistaa tiedonvaihdon. Kuitenkin havaitsimme, että EUn toimielimet ja virastot eivät aina käytä yhtä ja samaa määritelmää järjestäytyneestä rikollisuudesta, jos ylipäätään käyttävät jotakin määritelmää. Palaan tähän myöhemmin ja päätelmissäni ja suosituksissani. Tässä tutkimuksessa yhdistämme olemassa olevia ja määrittelemiä järjestäytymistä rikollisuudesta lähinnä niitä, jotka, jotka näkyvät neuvoston puitepäätöksessä järjestäytymistä rikollisuudesta vuodelta 2008, mutta me lisäsimme tähän myös vakavan vahingon taloudellisesti etujen kannalta ja EU-varojen kannalta. Meidän määritelmämme on siis tässä tutkimuksessa järjestäytyneestä rikollisuudesta sellainen, että se on rakent, ra, strukturoitu järjestelmä, joka toimii rikosten tekemiseksi saadakseen suoraa tai epäsuoraa taloudellista tai aineellista etua, joka aiheuttaa vakavaa haittaa taloudellisille eduille Euroopan unionissa. Me niin ikään yritimme määritelmä, määritellä tässä tutkimuksessa, mikä on EUn varat, mitä sillä tarkoitetaan, kun puhutaan EU-varoista. E, tässä tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota niin sanottuihin käyttövaroihin, jotka, jotka ovat osa EUn budjettia, on, mutta puhutaan myös EUn omista varoista – jossa on kyse alvista, alvista ja valmisteveroista, joita saadaan jäsenvaltiosta, niitäkin voidaan pitää EU-varoina, varoina, joilla rahoitetaan EUn budjettia, koska ALV ja valmistevero ovat sellaisia, jotka kiinnostavat rikollisia. Näidenkin väärinkäyttö niin kuuluu tähän, esimerkiksi ALV-petokset ja salakuljetus kuuluvat tähän yleisellä tasolla. Ja nyt väärinkäyttö on yleensä, sitä yleensä pidetään vääränä tai epäsopivana, niin tämä sisältää myös tahattoman väärinkäytön. Ja jotta voitaisiin sitten erottaa toisistaan tarkoituksellinen tahaton väärinkäyttö, ja jotta voitaisiin myös ottaa huomioon olemassa oleva ja juridinen ja, juridinen ja käytännön tason kehys, niin tällainen väärinkäyttö määritellään petokseksi EU-varojen suhteen. Ja petos voidaan määritellä tietyksi käytännöksi tai luottamuksen pettämiseksi, mutta myös tarkoitukselliseksi teoksi saadakseen etua tai hyötyä. Ja tähän kuuluu myös tahattomat teot. Oikeusperusta EUn tason toiminnalle, EUn taloudellisten etujen suojelemiseksi ja petosten vastustamiseksi tässä yhteydessä. Ja tässä puhutaan petoksesta 325 artiklan tarkoittamalla tavalla EU-perussopimuksesta. Nykyinen hallinto- ja valvontajärjestelmä EU-varojen osalta perustuu yhtenäiseen valvontajärjestelmään – joka on myös määritelty, kuvattu tässä tutkimuksessa. Yksi valvontarakennelma kaikkien varojen, siis käyttövarojen osalta koostuu eri kerroksista ja lähinnä vastuu tässä rakenteessa kuuluu jäsenvaltioille. Tässä valvontarakenteessa on paljon kiinnitetty huomiota projekteihin ja ja kustannusselvityksiin ja taloushallintoon. Ja vähemmän on kiinnitetty huomioita näiden, näiden henkilöiden selvittämiseen, jotka ovat näiden organisaatioiden takana, aliurakoitsijoiden tasolla ja niin poispäin. Ja myös voiton lopulliset edunsaajat ovat olleet vähemmän huomion kohteena. Komissiolla on hyvin pieni käsitys tästä suorasta menettelystä projektien kohdalla jäsenvaltiossa ja kansallisen valvontajärjestelmän vahvuus määritellään lähinnä jäsenvaltioiden toimesta. Tämä tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi silloin kun tehdään tilintarkastusta EU-varojen käytöstä jäsenvaltioissa, se tehdään kansallisten viranomaisten toimesta – eikä ole juurikaan mitään sellaista vertaisarviointia komission taholta. Ja myös virkamiehet ja muut mukana olevat kansallisella tasolla saattavat poiketa toisistaan, me katsomme, että, että pienetkin erot voivat merkitä huomattavia eroja valvonta- ja tilintarkastustoimien tuloksissa. Niinpä me katsomme, ja, että tässä on kyllä parantamisen varaa tässä katsannossa. Ja mitä taas tulee väärinkäytösten laajuuteen eu varien käytön suhteen järjestäytyneen rikollisuuden toimesta. Ei, meillä ei ole juurikaan sulotettavaa tietoa käytössä EUn toimielimistä ja virastoista, Europolista, Olafista tai, tai tilintarkastustuomioistuimesta ne eivät pystyneet äh, esittämään mitään eksplisiittisiä faktoja ja lukuja ja numeroita. Ainoastaan Europol on myöten vaikuttanut tähän tutkimukseen kolmen tapauksen voimin vuodelta 2009 ja siellä oli, ö, äh, oli useitakin ALV-tapauksia, mutta näiden tapausten suuruusluokka ei ollut käytettävissä tai tiedossa. Toisaalta me, <clears throat> me saimme eräitä arvioita Olafilta ja Europolilta. Esimerkiksi Olaf oli, mainitsi, että se on vuonna 2009-2010 se on, siellä on saatu lisääntyvää näyttöä siitä, että monissa tapauksissa potokset rakennerahastojen osalta ovat järjestäytyneitä ja suunniteltuja, ja ne eivät ole syntyneet mistään yksinkertaisesta tilanteesta. Ja siinä on vissiä merkkejä järjestäytyneestä rikollisuudesta, joskaan siltä, siitä ei saatu välttämättä faktoja ja, ja numeroita. Euroopan mainitsee, että, että ALV-petokset ja julkiseen, julkisiin hankintoihin liittyvät petokset – ovat näkyvissä silloin, kun puhutaan tässä yhteydessä puhutaan EUn rikosmarkkinoista, mutta tämä takana ei mainitse, että onko, miten, miten laajoja nämä ALV-petokset ovat julkisten hankintojen kohdalla. Ja eikä tästäkään saatu mitään yksityiskohtaisia tietoja. Um, So to... ja, ja se kysymys, millä tavalla järjestäytynyt rikollisuus väärinkäyttää EU-varoja ja mitä me, keinoja ja menetelmiä siinä on käytössä. Meillä on vain tietty määrä luotettavia tiedonlähteitä. Lähinnä avoimista lähteistä on saatu tietoa. On, tässä raportissa on liite, joka ei ollut tämä, tämä vielä... Uh, kotisivuilla käytössä, mutta me, se tulee sisältymään lopulliseen versioon. Ja siinä meillä olemme, siihen me olemme kirjanneet tietoja useista avoimista lähteistä saaduista tapauksista, jotka meidän mielestämme ovat selkeitä petokstapauksia, jotka koskevat EU-varoja. Mutta me olemme saa, emme ole saaneet juurikaan faktatietoja EUn toimielimiltä tai virastoilta ainoastaan nämä kolme mainottua korkean tason tapausta Eurojustilta ja joitakin analyysiä on saatu Euro Olafilta, mutta tämä, oli jo, tämä on jo muutaman vuoden vanha juttu mutta emme ole saaneet mitään hyödyllistä tapauskohtaista tietoa Europolilta tai tilintarkastustuomioistuimelta tässä suhteessa. Näin ollen tästä voidaan tehdä vain muutama hyvin yleisluonteinen johtopäätös suhteessa siihen, millä tavalla järjestäytynyt rikollisuus käyttää väärin EU-varoja petoksen voimin. Tässä, tähän on kirjattu. Tässä on muutamia aivan yleisiä piirteitä järjestäytyneen rikollisuuden verkostoista. Lähes kaikki tapaukset osoittavat, että on ainakin kaksi, vähintään kaksi henkilöä tai yritystä mukana näissä ja useimmat rikosverkostot toimivat rajat ylittävällä tavalla kansainvälisesti. Ja keinot ja menetelmät, joita on käytetty, eh, ei mikään yllätys, siinä on lahjonta ja korruptio ja se, että kohde yliarvostetaan ja sitten väärennetyt eh, asiakirjat tai todisteet, laittomat eh, talousedut ja sitten tällaiset väärennetyt siirrot ja sitten väärennös ja rahanpesu ja tällaisten pöytälaatikkoyhtiöiden perustaminen. Kiinnostavaa kyllä. Täällä on useita tuoreita aloitteita Euroopan komissiolta, joilla voitaisiin suojella euro, EUn taloudellisia etuja. Euroopan komissio on mainistanut muutaman haasteen näissä aloitteissaan ja tiedonannoissaan – esiin. Puhutaan siitä, millä tavalla päästään eroon vaikeuksista, puhutaan tiedonsaannista, petosten ja äh, petosten laajuudesta jäsenvaltioissa, millä tavalla voidaan parantaa yhteistyötä rajat ylittävissä tapauksissa, millä tavalla voidaan äh, lisätä tehokasta äh, toimintaa rikoslainsäädännön tasolla. No, tuoreita ehdotuksia ja tiedonantoja on tullut. myös tiedonanto taloudellisten etujen suojaamisesta EU:ssa jos, ja sitten ehdotus äh, Olafin uudistamiseksi ja korruption vastustaminen EU-ssa ja sitten konsultointi eu julkista, julkisissa hankintoja koskevan politiikan uudistamisesta. Ja tässä, näissä aloitteissa on näillä, olemme nähteene, nähneet, että komissio ei mainitse järjestäytymistä rikollisuutta eikä keskity pelkästään järjestäytymiseen rikollisuuteen. Kaikki nämä aloitteet tuntuvat olevan sellaisia, että, että puhutaan mistä tahansa toimesta, petoksesta tai korruptiotoimesta, riippumatta siitä, onko, onko se tehty yksin tai rakente- äh, järjestäytyneesti tai ö, äh, äh, onko kysymys yhdestä tapauksesta vai pitkäaikaisesta prosessista. Tässä suhteessa tätä voitaisiin, näistä puhutaan vain niin tällaista uhkatapauksista. Komissio mainitsee usein, että on vaikeutta saada tarkkaa tietoa petoksen laajuudesta – ja on puutteellinen seuranta tai arviointimekanismi ja meillä, meidän täytyy olla parempi rikostilasto EU:ssa ja olemme samaa mieltä tästä viimeisestä main toteamuksesta. Meilläkin on vaikeuksia saada näitä tietoja ja arvioita. Ää, tässä sitten muutama johtopäätös. Ensinnäkin että yhteinen keskittyminen EU-varojen väärinkäytöksen ja järjestäytyneen rikollisuuden toimesta, sillä ei, meillä ei ole. Me olemme kes, keskittyneet, järjest, täytyy keskittyä järjestäytyneen rikollisuuden vastustamiseen ja, ja, ja si, meidän täytyy vastustaa sitä. Me ei, tässä oikeastaan mikään toimielin tai virasto ei ole keskittynyt siihen, millä tavalla voidaan vastustaa järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, kun se yrittää väärinkäyttää EU-varoja. Tässä näissä olemme myös havainneet, että, että toimielimet ja virastot eivät käytä mitään yhtenäistä määritelmää järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja, ja se tietenkin meistä vaikeuttaa ö, tehokasta tiedonvaihtoa tässä suhteessa edelleenkin. Tässä on, meillä on vähän tilastotietoa ja muuta tietoa tästä aiheesta, ja tämä puolestaan vaikeuttaa minkään kunnollisen selvityksen tekemistä EUn varojen väärinkäytöksen laajuudesta tai petoksen laajuudesta. Ja se pitäisi, meidän pitäisi saada selkeimmät rakenteet tähän. Edelleenkin me näemme, että meillä on parantamisen varaa hallinto, valvonta ja tilintarkastustoimissa, kun puhutaan EU-rahoista. Useimmat EU-rahat kuitenkin pitkälti käytetään nimenomaan jäsenvaltiossa. Tässä meidän pitää keskittyä tämä keskittyminen petoksiin on välttämätöntä kaikilla hallinnon tasoilla ja tilintarkastustasoilla. Ei, ei pelkästään ole kysymys järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisesta, vaan siitä myös, että olemme tietoisia siitä mahdollisuudesta, että on epäselvyyksiä ja säännönvastaisuuksia, ja meidän täytyy tietää, miten me niihin suhtaudumme. Sitten me Meillä on kymmenen suositusta, joista ensimmäinen on se, että, joka on hyvin tärkeä, me suosittelemme, että keskitymme petoksiin, me suosittelemme, että käytetään ja yhtenäistä määritelmää ei pelkästään panna täytäntöön, vaan myös käytetään yhtenäistä määritelmää eri käsitteistä tässä yhteydessä, kuten esimerkiksi väärinkäyttö, petos, EU-varojen väärinkäyttö. Tässä pitäisi, tänä pitäisi käyttää kaikissa oleellisissa kansallisissa ja EUn toimielimissä. Toinen suositus on, että pitää paremmin rekisteröidä tapaukset, väärinkä, väärinkäytöstapaukset silloin, kun puhutaan EU-varoista. Se pitäisi tehdä yhtenäisellä tavalla, kansallisella ja EU-tasolla niin, että vertailu ja lisäys on mahdollista ja yhteydet voidaan löytää toimijoiden kohdalla kansallisella ja EU-tasolla. Meidän pitää löytää myös yhteydet eri petos- ja järjestä, petostapausten ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Kolmas suositus on se, että, että eu toimielimet erityisesti Olaf, Euroopan ja Eurojusti ja tilintarkastustuomioistuin niiden pitää lähteä aktiivisesti keskittymään näihin väärinkäytös- ja petostapauksiin, joita järjestäytynyt rikollisuus tekee EU-varoilla. Nyt on keskitytty vain järjestäytyneeseen rikollisuuden yhtäältä ja toisaalta petoksi, mutta niitä ei ole yhdistetty tässä selvitystyössä. Jos ne yhdistettäisiin, saataisiin sen parempi kuva siitä, missä laajuudessa näitä väärinkäytöstapauksia tapahtuu. Toisaalta voisi olla, voitaisiin myös parantaa äh, laatu, äh, hallinto, valvonta ja tilintarkastustoimia. Meidän pitäisi saada äh, myös vertaisarviointia, kun, kun puhutaan vir- siitä, millä tavalla EU-varoja käytetään. Meidän pitäisi saada standardit virkamiesten toimintaan ja muiden toimijoiden työhön hallinnossa, valvonnassa ja tilintarkastuksessa. Niin ikään suosittelemme, että pitäisi meidän pitäisi saada tietoisuus tästä petostapauksesta eri tasolla, Meidän pitäisi päivittää petoksen vastainen politiikka suhteessa EU-varoihin ja meidän pitäisi sisällä saada tähän mukaan myös nollatoleranssi, että tehdään peli selväksi. Ei pitää myös rohkaista tällaisia pysyviä petoksen vastustamisohjelmia kaikkiin EU-toimielimiin ja ehkäpä myös jäsenvaltioissa silloin, kun on kyse EU-varojen käytöstä. Tällaiset ohjelmat sisältävät selkeät poliittiset linjaukset, mutta myös tällainen koulutustoimet e, ja sellainen koulutustoiminta, joka ei ole vain kertakoulutus, vaan joka olisi jatkuvaa. Meidän pitää lisätä tietoisuutta petoksista silloin, kun arvioidaan henkilökuntaa. Meidän pitää saada myös turvallinen ympäristö, jossa voidaan raportoida epäilyttävistä tapauksista. Me suosittelemme niinkään, että pitäisi tutkia mahdollisuutta käyttää tai kehittää välineitä, joilla voidaan tukea aloitteellista edunsaajien tutkimista. Meidän pitää myös pystyä havaitsemaan mahdolliset petostoimet. Tässä on ehdotettu muutamia välineitä, että käytetään kaikkia juridisia keinoja myös kansallisella tasolla projektin arvioimiseksi ja henkilöiden ja koko, yhteisöjen arvioimiseksi. Me voimme sitten myös selvittää, missä varoja on käytetty väärin ja meidän pitää saada myös tällaisia korjaustoimia rahoitettujen projekteihin. Meidän pitää tehdä riskiarviointi ja myös tällaiset toimet, joilla voidaan sulkea tivistit toimet pois. Ja meidän me pitää saada myös tällainen hotline-käytäntöaikaa. Meidän pitää meidän täytyy myös palkita henkilökuntaa silloin, kun saadaan raportteja merkeistä jotka viittaavat petokseen tai organisoitua tai järjestäytymiseen rikollisuuteen. Tähän liittyy 22a ja 22b-artiklaan, ja tässä, tämä, tämä koskee erityisesti henkilöstöohjesääntöä. Meillä tarvitsee myös välineitä, joilla vain tukea näitä toimia, kuten ohjelmistosovellukset. Tässäkin on tarjottu muutamia ja sitten esimerkkejä. Ää mikä, mitä voitaisiin myös suositella on tällaisena yleisenä suosituksena tässä suhteessa on se, että lisättäisiin läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta ja me, meidän täytyy lisätä läpinäkyvyyttä ja vastuuta ja meidän täytyy aktiivisesti julkistaa tietoja siitä, millä tavalla EU-varoja käytetään kansalaisyhteiskunnassa ja tämä tieto täytyy saada kansalaisyhteiskunnan suuren yleisen tietoon Aivan yksi erityinen suositus koskee ALV-petoksia ja me niitä rohkaista kaikkia jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tällaisia, äh, sellaiset mekanismit, joilla, joilla voidaan selvittää ALVn ö, käyttö. Tämä on tällainen pikemminkin tekninen suositus, mutta se tullaan selvittämään lähemmin tässä raportissa. Tässähän tämä minun esitykseni olikin. Dank u wel. Ik geef het woord aan de rapporteur, Bo Sørensen. Kiitoksia oikein paljon ja näin ollen sitten herra Söndegård, eli esittelijä saa puheenvuoron. Hänellä on varmasti myöskin koko joko kysymyksiä esitettävänä. Öö, tack. Öö. Kiitoksia puheenjohtaja. On kaksi tärkeä syytä sille, miksi alun perin ehdotin sitä, että koko BUN tulisi tällainen tutkimus pyytää. Eli tutkimus siitä, miten järjestäytynyt rikollisuus käyttää EU-varoja väärin. Ensinnäkin kaikki voimme varmasti olla yhtä mieltä siitä, että millaisia vaikutuksia tällä on veronmaksajille, riippumatta siitä, mitä mieltä EUsta on niin voimme kyllä olla yhtä mieltä siitä, että väärinkäytökset EUn varojen suhteen ovat tuomittavia, eikä niitä voida hyväksyä. No toiseksi me teemme tämän myöskin demokratiaa silmällä pitäen. Tämä on vahva sana. Jos järjestäytynyt rikollisuus muuttuu riittävän vahvaksi, niin se ei ainoastaan varasta rahaa, vaan se myöskin soluttautuu poliittiseen ja hallinnolliseen järjestelmään. Ja näin ollen se pystyy sitten myöskin jatkamaan rikollistoimintaansa ilman, että se jää kiinni. Kun korruptio ja lahjonta nousevat pintaan, niin tämähän vaikuttaa sitten myöskin demokratian murenemiseen. Mutta voimme kuitenkin esittää kysymyksen, että onko olemassa jotakin ongelmaa, kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta ja EU-varojen väärinkäytöstä. Onko se ongelma? No, on kyllä monia viitteitä siitä, että tämä on ongelma, koska esimerkiksi muutama vuosi sitten Italian poliisi kertoi, että se oli saanut tietoa Italian mafialta – joka totesi, että mafia halusi muuttaa toimintatapaansa ja keskittyä enemmän EU-varojen väärinkäyttämiseen. Samanaikaisesti oli myöskin konkreettisia tapauksia esillä, kuten esimerkiksi savukkeiden salakuljetus, ALV-petokset, päästökauppa, kiintiö, väärinkäytökset. Eli tässä nyt voidaan sitoutua tähän ainoastaan siten, että keskitytään rajat ylittävään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sellaiseen, joka on usean jäsenvaltion tasolla toiminnassa. Tämä ei ole mikään uusi asia eikä liity ainoastaan EU:hun, koska 2008 neuvosto esitti puitepäätöksen liittyen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sen torjumiseen, mutta onko tässä nyt tapahtunut mitään edistystä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa, varsinkin mitä tulee EU-varoihin. Tästä syystä me ehdotimmekin, että tällainen tutkimus tehtäisiin ja olen nyt odottanutkin sitä, että pääsen tämän esitykseni pitämään. Mielestäni tämä käsittää hyvin paljon mielenkiintoisia tietoja, analyysejä ja suosituksia. Kymmenen aivan erinomaista suositusta. Ja totta kai haluan myöskin kiittää PricewaterhouseCooperia loistavasta työstä, jota se on tehnyt tämän asian puitteissa. No tämän nyt sanottua, niin minun täytyy myöskin todeta, että kaikkein järkyttävin tieto tässä tutkimuksessa on se tieto, jota ei ole. Se, mikä tästä tutkimuksesta puuttuu. Tämä kävi hyvin selväksi juuri kuulemassamme esityksessä loppupäätelmä oli se, että totta kai täytyy yhteisesti keskittyä äh, tähän äh, rikollisuuden vastaisen torjuntaan, mitä tulee EU-varoihin. Ja tämä siis todellakin puuttui. Nyt kun äh, lukee tämän koko raportin, niin tämä päätelmä kyllä tulee ilmi hyvin monessakin kohdassa – 54-55 sivulla, minä nyt puhun tästä englanniksi, kysymys siitä, että mikä on EU-varojen laaju, väärinkäytön laajuus järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Tätä ei voida, tähän ei voida vastata, ei ole olemassa riittävästi tietoa julkisesti, sitä ei myöskään anneta tämän tutkimuksen tekemiseksi, ei Olafilta, Euroopalta, Eurojussilta eikä ECAlta, jotta voitaisiin saada aikaiseksi mm, tarkat laskelmat. Tämä liittyy myöskin Euroopan komission huomioihin tiedonannoissaan, joka painottaa niitä ongelmia ja vaikeuksia saada tarkkoja tietoja petoksiin liittyen – Myöskin valvonta ei ole toiminut, samoin mekanismien arviointi, jotta saataisiin paremmat tilastotiedot. Sitten seuraavaksi 56-57 sivu englanniksi. Tällä hetkellä keskittyminen vakaviin petoksiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ei näytä olevan tärkeä aihe Olafin, Europolin, Eurojustin ja ECAn toiminnassa ja yhteistyössä. Olafin sisällä ei keskitytä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kun taas Europol keskittyy järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja ALV-petoksien vastaiseen taisteluun. Samoin myöskin savukkeiden salakuljetus on tässä mukana. Ei ole olemassa mitään suoraa tietoyhteyttä Europolin ja Olafin välillä, eikä säännöllisesti arvioida asioita. Tämä ei myöskään vertailla tieto, tutkimustietoja näiden järjestöjen välillä. Tämä osoittaa sen, että linkkejä ei automaattisesti havaita, jos ollenkaan. Tämä sama pätee myöskin asioiden vertailuun Europolin ja Eurojustin välillä – tai yhden EU-instituution ja jäsenvaltion välillä. Kattava kuva petoksen laajuudesta, jota järjestäytymisrikollisuus tekee, on vaikea saada aikaiseksi, jos olemassa olevaa tietoa ei jaeta ja vertailla parhaalla mahdollisella tavalla. Jos se, mitä juuri luin, jos se, mitä tässä juuri sanottiin, ei pidä paikkaansa, siis pitää paikkansa, tämä on hyvin, hyvin suuri pettymys. Meillä ei ole rajoja sisämarkkinoiden suhteen, mutta samanaikaisesti tämä on kyllä hyvää, hyvää aluetta rajat ylittävälle järjestäytyneelle rikollisuudelle. Myöskin toimielimet jotka on luotu tällaisen rikollisuuden poistamiseksi, eivät nähtävästi tee yhteistyötä tai eivät ainakaan tee sitä kovin tehokkaasti. Ja tämän tulos on se, että me emme ainakaan voi saada mitään kattavaa kuvaa tilanteesta tällä hetkellä. Eli mikäli tämä pitää paikkansa, ja minä todellakin toivon, että tähän todellakin vaikutettaisiin mutta jos todellakin tämä pitää paikkansa, niin se ei kyllä riitä. Koko buun ei nyt tässä tulisi ryhtyä poliisiksi, eikä koko mun tässä mitään rikollisia tarvitse lähteä jahtamaan. Mutta poliitikkoina meidän täytyy pohtia, kuka on vastuussa tilanteesta ja mitä me voimme myöskin hoitaa tilannetta. Minulla on kymmenen kysymystä komission suuntaan, Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Ja toivonkin, että saamme jotakin vastauksia tänään ensinnäkin komissiolle. Miksi on niin vaikeaa saada yleiskuvaa jo olemassa olevista tapauksista tällä sektorilla – ja myöskin tulevaisuudessa, miten me voimme varmistaa sen, että olemassa olevat tai saatavissa olevat tiedot ovat sellaisia, että niitä todellakin voi saada käyttöönsä, ne tiedot, joita on jo olemassa olevissa virastoissa käytössä. Sitten toinen kysymys myöskin komissiolle. Tämän tutkimuksen mukaan komissiolla ei ole mitään erityistä lähestymistapaa järjestäytyneen rikollisuuden suhteen, vaan se käyttää ennemminkin samaa lähestymistapaa kuin, kuin kaikkeen muuhunkin rikollisuuteen, mikä liittyy EU-hun tavalla tai toisella. Miksi? Mistä syystä näin on? Ja sitten aikooko komissio jotenkin valita uuden linjauksen jossakin kohtaan? No sitten kolmas kysymys komissiolle. Mikä on komission näkemys suosituksen kaksi mukaisesti sen suhteen, että se loisi jonkinnäköisen mustan listan, joka sisältäisi tietoja kaikille. Ja tässä olisi siis tietoja niistä, jotka ovat väärinkäyttäneet EU-varoja. Sitten neljäs kysymys komission suuntaan. Kuulemistilaisuuksissa täällä parlamentissa ja myöskin silloin, kun Kokobu kävi eri maissa vierailulla, me kuule, olemme kuulleet tuomareiden sanovan, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää julkisia varoja omiin tarkoituksiinsa väärin. Onko komissio pohtinut, että mitä tämän asian suhteen voitaisiin tehdä? Ja sitten viides, tämä on kysymys Olafille. Onko Olaf pohtinut sitä, että järjestäytynyt rikollisuus väärinkäyttää EU-varoja siinä määrin, että se on mainittava vai puhummeko tässä ainoastaan yksittäistapauksista? Ja sitten vielä Olafille kysymys. Miksi Olaf ei halunnut tai kyennyt saamaan yksityiskohtaisempia tietoja ja lukuja PricewaterhouseCoopersilta käytettäväksi tässä tutkimuksessa. Sitten seitsemäs kysymys jälleen Olafille. Tämän tutkimukseen, tähän tutkimukseen perustuen ja myöskin Eurojustin toteamuksiin perustuen vaikuttaa siltä, että Olaf ei halua tehdä yhteistyötä Eurojustin kanssa. Pitääkö tämä paikkansa ja miksi näin on, mikäli se on totta? Kahdeksas kysymys Olafille jälleen. Mitä juridisia välineitä Olaf tarvitsee, jotta se pystyy vaikuttamaan tehokkaammin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taisteluun? Sitten yhdeksäs kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Onko sitä mieltä, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää väärin EU-varoja hyvin suuressa mittakaavassa? Ja mitä, mihin tämä arvio perustuu? Ja sitten vielä kymmenes kysymys jälleen tilintarkastustuomioistuimelle. Onko tilintarkastustuomioistuimella jotakin tällaista kattavaa seurantaa eri tapausten tuomioista, joita siis tulintarkastustuomioistuin on käsitellyt, vai unohdetaanko nämä tapaukset sitten, kun tilintarkastustuomioistuin on tehnyt oman arviointinsa? Olisi hyvin mielenkiintoista saada vastauksia näihin kysymyksiin ja myöskin reaktioita näihin suosituksiin, joita tutkimuksessa esitettiin. Kiitoksia oikein paljon. Dank u wel, eh, Ik heb een eh, woordmelding mevrouw Andreas. Niin, kiitokset. Sören haluaa nyt puheenvuoron. Onko vielä muilla jotain sanottavaa? Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän tästä eh, sihteeristön ja Bryce ja esittelijän tekemästä työstä tässä hyvin tärkeässä tutkimuksessa. Haluan tukea vahvasti niitä johtopäätöksiä, joita herra Sorensen antoi meille tänään. Minusta on todellakin huolestuttavaa, että, että tutkimus ei pystynyt pääsemään ongelman ytimeen, koska tietoa puuttuu. Ja tämä jo on, ja tämähän jo kertoo meille jotakin siitä tärkeydestä, jonka toimielimet antavat äh, varojen väärinkäytöksille, petoksille ja korruptiolle ja näille rikoksille, jotka liittyvät EU-varoihin. Mutta tässä oli jotain sellaista, joka oikeastaan huolestuttaa minua vieläkin enemmän. niitä ennen kuin näitä johtopäätöksiä tiettiin tästä, esitettiin näistä puutteellisista tiedosta, että oli tässä oli puhe määritelmästä, mikä, ta, mikä on rahoja, varojen väärinkäyttö. Miten se määritellään? Tässä se määritellään, Pricewaterhouse äh, määrittelee sen petokseksi. Mutta sitten meidän täytyy mennä selvittämään, miten petos määritellään. Ja olen kuullut ainakin yhden tilintarkastustuomioistuimen jäsenen sanovan, että määrittelemme petoksen siksi, että se on varojen väärinkäyttö silloin, kun siinä on rikollinen tarkoitus. Ja jos meidän täytyy odottaa tilintarkastustuomioistuimen määritelmää siitä, että siinä on kysymys rikollisesta aikeesta, niin meillä on, vaikea, meillä on vaikeaa lähteä tuumasta toimeen selvittämään epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä. Ja tässähän se ongelma piileekin, koska me, meidän kädemme ovat sidottuja ää, tutkinnan osalta, koska meidän täytyy ensin määritellä se, että onko siinä rikollinen tarkoitus takana. Kyllä meillä, meillä, olisi, meillä olisi varmaan enemmän tietoa ja dataa, jos tutkinta lähdettäisiin heti, tutkintaa lähdettäisiin heti alusta asti, silloin kun on kysymys epäselvyyksistä. Ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin on puhunut paljon, monista epäselvyyksistä ja säännönvastauksista. Kyllä meillä on tässä tutkin, tutkinnan paikka. Kyllä minusta tämä väärinkäytöksen määritelmä on erittäin tärkeä asia. Sen pitäisi olla yksi uudistuksen kohde. Olen samaa mieltä Useimmista äh, äh, suosituksista nehän, äh, nehän ovat, ovat ilmeisiä ja useimmille meistä ne ovat ilmeisiä täällä koko Bysseen parlamentissa. Minä olen kovin samaa mieltä siitä, että Olaf täytyy uudistaa olen myös samaa mieltä siitä, että nollatoleranssia täytyy käyttää. Täytyy sanoa, että olen huolissani tästä, tästä että ollaan siirtymässä tähän hyväksyttävään riskiin. Meidän täytyy uusia Eh, tämä asetus, joka koskee ilmiantajia. Meidän täytyy käsitellä, meidän täytyy käsitellä tätä myös Pricewaterhousein toisessa selvityksessä. Tämä on keskeinen asia. Toivoisin, että meillä olisi, olisi selvitys tästä tutkimuksesta ja tutkimuksista, jotka liittyvät näihin johtopäätöksiin ja suosituksiin. Tämä liittyy myös siihen pitkälle, mitä herra Sörensen äsken lausui. Kiitos. Dankjewel mevrouw Mevrouw Gressle, welkom. Kiitokset. Ja Kresle, olkaa hyvä. Niin pahoittelen, että tulin tänne liian myöhään, koska useinhan on myöskin muita tärkeitä asioita, varsinkin jos täytyy tässä käsitellä 500 tarkistusta muodossa, jos toisessa, niin kuin minä juuri tein. No niin, kiitoksia oikein paljon. Minä hiukan tarkastelin tätä tutkimusta eilen. Ja se, minkä minä nyt havaitsin, on se, että tässä tutkimuksessa jälleen kerran tulee tämä talousarvion valvonta-aihepiiri meidän eteemme. Ja se, että tärkeät välineet eivät toimi kunnolla tai eivät kunno, toimi ollenkaan. Meillä on kyllä olemassa tietokanta, Sören tämän mainitsi, joten meillä, me voisimme saada aikaiseksi tuollaisen mustan listan sellaisista, jotka har, harjoittavat korruptiota, pesua, se on varainhoitoasetuksessa 2006 saatu läpi. Tuolloin neuvottelin tästä neuvoston kanssa. Se oli hyvin vaikea asia. Se oli Olafin vaatimus tämä tietokanta. Muuten sellaista ei olisi saatu ollenkaan. Neuvosto sitten tällaisen teki. Kiitoksia ja todellakin tässä saatiin tämä läpi, mutta tietokanta ei toimi tähän päivään mennessä kunnolla, joten kysymykseni komission suuntaan, että kuinka monta tapausta kyseessä tietokannassa on. Minun tietääkseni niitä ei ole kuin puoli tusinaa edes sitäkään, joten tässä nyt sitten kysy, voikin kysyä, että saako siis onko tämä tietokanta käytössä, pidetäänkö siitä huolta niin, että ylipäätään on järkeä, että se on olemassa? Tämä olisi siis ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen tutkimuksen tekijöille. Tämä juridinen follow-up, niin sehän on äärimmäisen tärkeä asia, ja olemme jo usein havainneet, että koska ei ole olemassa eurooppalaista lainsäädäntöä, eikä ole olemassa määritelmää myöskään petokselle, niin ei minkäänlaista tällaista juridista follow-upia seurantaa ole. Millaisia ohjenuoria teillä oli tälle juuri näissä järjestäytyneen rikollisuuden tapauksissa? Haluaisin myöskin vielä palata tähän suositukseen numero kahdeksan. Toinen kysymykseni. Te puhutte tästä ohjesäännöstä 22a ja b. Kyse on ilmiantajista. No missä mielessä tätä tulisi päivittää? Koska komissiohan tämän kuun lopussa Äh, äh, esittää tästä ohjesäännöstä uuden version. Eli meidän täytyy nyt myöskin tietää, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Haluaisin hiukan tarkennuksia tähän kysymykseen. Kiitos. Dank u wel. Zijn er nog woordmeldingen? Niin. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei ole, joten Minun minä varmaan antaisin nyt puheenvuoro vielä neljälle, ensiksi komissiolle. Täällä on esitetty nyt neljä selkeää kysymystä. Esittelijäni esitti suoraan komissiolle ja Andreasen ja Kreslen kysymykset myös täydentävät näitä. Ja sen jälkeen antaisin puheenvuoron Olafin edustajalle. Hänellekin on täällä esitetty kysymyksiä. Sen jälkeen tilintarkastustuomioistuimen edustajia. Hän on saanut kaksi kysymystä osakseen ja tämän jälkeen Kresle on vielä tehnyt, kysy, esittänyt kysymyksensä tämän tutkimuksen tekijöille, joten annan puheenvuoron sitten takaisin tutkimuksen esittelijälle. Ja tämän jälkeen Söndergaard saa vielä sanoa muutaman sanan. Komissio, aha, olkaapa hyvä. Herra Hoplas, onko teidän äänenne nyt suurin piirtein, teidän nimenne nyt suurin piirtein oikein äänet? Niin, minä olen tuolta talousarvio pääosastosta muutama sana. Täällä on myös Olafin ja maatalousasioiden edustajat mukana. Nämä pääosastot siis eniten näitä rahoja jäsenvaltioille ohjaavat ja minä olen kirjannut ylös kysymykset, joita minulle esitettiin ja erityisesti sanoisin Olafista näistä kahdesta asiasta sekä komissiona, komissiona yleensä aloitteen tekijänä että myös tutkimusten tekijänä. Ja tähän kysymykseen kolme. Siinä puhutaan enemmänkin juuri talousarviopääosastosta ja mustasta listasta. Vahvistan sen, mitä Rova Kresle täällä sanoi. On totta, että Asiaa on käyty läpi moneen otteeseen viimeksi, kun rahoitusasetusta muokkasimme ja sitten lopuksi Kuten muistatte, tämä ei ollut mitenkään helppo homma, mutta kuitenkin Kresle onnistui neuvoston vakuuttamaan. Neuvosto tuolloin lähestulkoon yksin päätti näistä asioista. Nythän säännöt ovat muuttuneet sen jälkeen. Joka tapauksessa silloin päätettiin tämä pohja perusta hyväksyä. No, silloin keskustelussa oli paljon äh, juristeja mukana ja silloin mietittiin asiaa päätöksen tekemisestä ja toimielinten välisestä yhteistyöstä, johon jäsenvaltiotkin osallistuvat, eli tähän voidaan ottaa ainoastaan valmiiksi päätetyt ja tuomitut tapaukset, eli ei voitaisi tehdä muuta, ja tämä kanteen nostojärjestelmä myös oli esillä. Ja täällä tietysti on omassa pääosastossani yksi yksikö, joka tätä asiaa käsittelee. Minä en kuulu sen toimintaan sinänsä mukaan, mutta minusta vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiota on suhteellisen vähän e, ilmoituksia tullut. Ja sitten komissiossa sisällä, komission sisällä on myös toinen musta e, luettelo. Se on vähän pidempi ja siinä nimenomaan puhutaan suo, näistä pääosallisista etu, edunsaajista. Ja sitten on vielä tietysti monia muita luokitteluja olemassa petoksista ja muusta sellaisesta. No minä en varmaan nyt tämän pitempään pysty puhumaan, antaisin Olafin edustajalle nyt puheenvuoron. Hänellä ehkä on enemmän kättä pidempää näihin kysymyksiin ja tietysti nyt näihin kysymyksiin me voimme myös vastata esittelijälle suoraan sähköisesti. Kiitokset. Dankjewel. Zijn er, zijn er nog vertegenwoordigers? Kiitokset. Onko vielä komission edust, muita edustajia, joilla olisi jotain sanottavaa tähän asiaan? Koska muuta, muitakin kysymyksiä esitettiin. Söndergaard esitti monia kysymyksiä komissiolle. Olkaa hyvä ilmeisesti. Thank you <coughs> very much, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari sanaa kohesiopolitiikasta, joka tässä puhuttiin tästä hallinto- ja valvontajärjestelmästä vuonna 2022-2023 sivulla. Haluaisin vain esittää muutaman selvennyksen, koska itse asiassa teksti ei heijastele komission valvontaroolia. Muutama selvennys lienee paikallaan siitä työstä, jota tehdään komissiossa. Tämä teksti yli, liikaa yksinkertaista tätä todellisuutta tässä. Esimerkiksi mitä tulee Bulgariaan ja Alankomaihin, tässä on jotakin syyt väitteitä, jotka eivät ole oikein ja olisi ollut hyödyllistä, jos tämä tieto olisi, olisi varmistettu komissiosta. Esimerkiksi mitä tullaan Alankomaihin, tässä, se, tässä, tässä syntyy sellainen kuvan, että ei ole riittävää seurantaa ainakin vaatia selvän seurantaa tilintarkastuksista Alankomaissa, koska tilintarkastusstrategia hyväksytään joka vuosi komissiossa. Sitä tarkistetaan ja komissio antaa asiasta lausunnon myös tästä tilintarkastusstrategiasta ja jäsenvaltiot sitten lähettävät vuosittaiset raporttinsa vuosittain ja niitä sitten arvioidaan komissiossa. Niin ikään me olemme me järjestämme vuosittain myös valvontatapaamisia, jossa tämä tilinpidostrategia jäsenvaltioiden tasolla on keskustelun kohteena. Komissio myös suorittaa omia tilintarkastuksiaan paikan päällä. Mitä taas tulee Bulgariaan, tässä väitetään, että että tilintarkastus ja hallinto ja verifio- sertifiointiviranomaiset olisivat samassa ministeriössä. No, tämä ei ole oikein. Mitä tulee Bulgariaan, niin tämä sertifiointiviranomainen on, on valtiovarainministeriössä, mutta sitten Bulgarian tilintarkastusviranomainen on taas riippumaton viranomainen, joka raportoi valtiovarainministeriölle. Tämän lisäksi nämä niin viisi hallintoviranomaista ovat viidessä eri elimessä, eli kyllä tässä on ihan adekvaatti vastuualueiden erottaminen toteutunut. Ja sitten muutama sananen meillä on hyvin laaja ja kattava tilintarkastusstrategia vuodelle 2011-2013. Se perustuu riskiarviointiin. Meillä on yhteinen strategia yhdessä työllisyys- ja Olaf, Olafin kanssa lisäksi näistä suosituksista tämän tutkimuksen loppusivuilla me teemme Äh, rakennamme kapasiteettia jäsenvaltioissa esimerkiksi julkisten hankintojen äh, ja hallinnon verifioinnin osalta. Ja sitten kun puhutaan erityistä toimista, joilla vastustetaan järjestäytymättä rikollisuutta, toteaisin vain, että me teemme niin paljon kuin voimme jo ja petosten saralla ja mikä tahansa lisätoimi, joka, jo, me olisimme halukkaita, se täytyy tehdä suhteellisuus- ja kustannustehokkuusperiaatteiden pohjalta. Nämä ovat ne kaksi hyvin tärkeitä periaatteita että meille ennen kuin me ylipäätään lähdemme lisätoimiin näissä kysymyksissä. Toimien täytyy olla suhteellisia, siinä täytyy ottaa huomioon myös kustannustehokkuus, mitä me voimme saada aikaa lisä, aikaan lisätoimilla. Kiitoksia. Dank u. Ik geloof niet dat alle vragen van de heer Sundergaard behandeld zijn of beantwoord. Kiitokset. Niin, tässä nyt lienee Söndergaardin kysymyksiin jäänyt vielä muutama vastaus saamatta, mutta tässä on kuitenkin kirjattu ylös aika monta vastausta. Oli myös muille pääosastoille esitettyjä kysymyksiä. Nyt toivoisin komission vastaavan mahdollisimman nopeasti näihin kysymyksiin, näihin Söndergaardin kysymyksiin, mikäli mahdollista, jo ennen kesälomia. Se olisi kaikista helpoin tapa toimia, koska muuten Söndergaard mahdollisesti joutuu esittämään myös lisäkysymyksiä ja teidän pitää joka tapauksessa näihin vastata. Eli olisi helpointa vastata nyt oitissa. No niin, sitten myös Olafin edustaja. Olisiko täällä Olafilta joku paikalla? kennen um, thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Nimeni on Johan Kao. Olen vastuussa Olafin uh, riskiarvioinnin ja petosten torjunnan vastaista yksiköstä. Kuten tässä jo aikaisemmat kollegat selittivät, Olaf on vastuussa riippumattomana tutkimuselimenä tutkimuksista, joita tapahtuu petosten torjunnassa ja myöskin sen komission palveluun. No mitä tulee Olafin kapasiteettiin petosten torjujana, tutkimusten tekijänä, ulkoisten tutkimusten ja sisäisten tutkimusten järjestäjänä, tulee Euroopan unionin taloudellisten etujen säilyttämiseksi, niin kun me tällaisia tutkimuksia teemme, meidän täytyy kunnioittaa tutkimusten luottamuksellisuutta. Ja varsinkin jos jotakin löytyy sen jälkeen, kun tutkimus on päättynyt, mikä jotakin, mikä liittyy rikollisuuteen, indikoi rikollista vastuutta, kuten esimerkiksi järjestäytynyt rikollis, jota, joka voidaan myöskin rikoslainsäädännössä määritellä, niin Olafin täytyy tietonsa ja tuloksensa myöskin toimittaa kansallisille tuomioistuimille. Ja totta kai nämä voivat sitten myöskin tutkia tilannetta vielä enemmän, tai jos syyttäjä on sitä mieltä, niin myöskin rikostuomioistuin voi sitten tilannetta tutkia. Joten tässä todellakin tämä selittää sen, miksi tietojemme tulee olla luottamuksellisia. Tämä on tärkeä asia, jota täytyy painottaa. Eli omat tutkimuksemme ja sitten myöskin tämä seuranta jäsenvaltioissa kuuluvat tähän kuvaan. No sitten totta kai tähän kuuluu myöskin se, että me tutkimme petostapauksia ja kuten jo modus operandi luettelossa todetaan, niin jotkin näistä – liittyvät esimerkiksi kuittien väärentämiseen ja nämä saattavat johtaa tai liittyä myöskin hyvin vakavaan rikollisuuteen, mutta emme me heti kuitenkaan määrittele näitä petoskuvioita, joten tässä on tällainen laadun määrittely. Me pidämme kiinni kyllä luottamuksellisuudesta ja totta kai myöskin me seuraamme tätä seurantaa No sitten nämä poliittiset suositukset, niin haluaisin todeta, että täysin tuen aluepoliittisen edustajan näkemyksiä. Komissio on täysin tietoinen siitä, että tässä täytyy ryhtyä täydentäviin toimiin. Komissio viittasi jo tiedonantoon, jonka komissio on hiljattain hyväksynyt. Ja tämä liittyy taloudellisten etujen säilyttämiseen. Tämä, tätä tullaan täydentämään, niin kuin te kaikki tiedätte, asetuksen uudistamisella. 1073 asetus on siis kyseessä ja totta kai on olemassa myöskin kolmas väline, joka nyt pian tultaneen hyväksymään komission taholta. Ja Tämä ja myöskin äh, herra Shemeta on, siis komission sen Shemeta on maininnut tämän kyseisen välinen. Tämä on siis komission petoksen torjunta, torjuntastrategia, ja joka täytyy vielä hyväksyä komissiossa. Tämä strategia jo käsittää äh, monet näistä tärkeistä suosituksista, joihin on viitattu tutkimuksessa 6, 7 ja 8, äh, tietoisuuden lisääminen – tiettyjen välineiden vahvistaminen, jotta rikollisuuteen päästään käsiksi. Nämä ovat tärkeitä asioita. Ja heti kun komissio on tämän strategian luonut, niin täytyy sitten tarkastella, että missä kohdin näitä suosituksia käsitellään. No, minä olen nyt mielestäni vastannut ainakin suurimmassa määrin näihin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Kiitoksia. U hebt wel in breder mate... Niin, tosiaan. Pitkästi olettekin jo vastannut Söndergaardin kysymyksiin, mutta hän esitti myös aivan yksityiskohtaisen kysymyksen, joka koski yhteistyötä ja myös yhteistyön puutetta Eurojustin kanssa. Uh, sorry, yes. In... Niin, anteeksi, kyllä, tosiaankin yhteistyö, ainakin mitä Olafin tulee, sekä Eurojustin että Europolin kanssa on hyvä. Meillä on hyvin tiivit kontaktit poliittisella ja myöskin toiminnallisella tasolla. Meillä on säännöllisiä kokoontumisia näissä, näiden tapausten osalta Eurojustin ja Olafin välillä – jos on tällainen rajat ylittävä rikos tai rajat ylittäviä tietoja, niin sanoisin, että yhteistyö on erinomaista. Ja toivottavasti myöskin pääosastomme voisi tämän vahvistaa iltapäivällä. Kiitos. Niin, varmasti tämä kysymys esitetäänkin. Kresle, olkaa hyvä. No kun tätä kuuntelee, niin voi vain sanoa, että, että mukava kuulla, että oli kiva puhua tästä. No, kiva oli jutella. Kyllä minua ihmetyttää ensinnäkin, että on, meillä on kuitenkin aika tarkkaa tietoa näistä petostapauksista. Viimeisessä komission raportissa hämmästy. Siinä oli ensimmäistä kertaa, siinä oli ihan lukujakin mukana. Ja tässä tutkimuksessa sanotaan 0,19 prosenttia maksuista. Et se on oikein aika ilahduttavan konkreettinen luku eh, tällaista tapahtumasta, jossa uskotaan, että, että se olisi enemmän pimeitä lukuja. Kyllä minä olisin kuullut Kernalti, Kernalti Olfilta, mitä tämä 0,19, mitä se teistä tarkoittaa. Ei pelkästään eh, toimintaohjelmassa, vaan ja sehän on oikeastaan niin kuin punainen lanka, ja komissiohan on siis pääsihteeristö on aloittanut tarkan laskennan, ja kun katsotaan PIFiä, niin, niin PIF nyt ensimmäistä kertaa sisältää lukuja jäsenvaltiokohtaisesta, jossa, jossa puhutaan todennäköisistä petosasteista, siellä on kolme neljä eri lukua, jotka ovat käytössä, ja minä tuli sellainen kuva, että, että se on vaan niin kuin että sen tarkoituksena on vaan tuottamassa vain pieniä lukuja, jotta petokset olisivat mahdollisimman alhaisella tasolla. Minulla on omat epäilyni, koska me emme tiedä. Olisi tietenkin oikeudenmukaista sanoa, että emme tiedä. Että ne 0,19, mitä mieltä olette tästä Olaf? Palaisin tähän, mitä täällä sanottiin aikaisemmin. On hyödyllistä, jos on, on mukana tässä kuviossa. Me tiedämme, kuinka työllistä tämä on. Komissio on eh, halunnut, haluaa muuttaa varainhoitoasetusta ja haluaisin nyt antaa tämmöiselle poliittisille ryhmille käsiteltäväksi. Tässä muutoksessa, muutosetuksessa komissio sanoo, että nämä tiedot, jotka liittyvät tähän tietokantaan petoksista, jos, jos jos nyt on, meillä on tuotteet, joilla on monopoliasema, sillä ei ole, sillä ei ole mitään merkitystä, vaikkakin ne on tuomio, tuomi, tuomittu, niin se saavat kuitenkin blankkosekin, koska siellä on monopolitilanne. Haluaisin tietää, mitä tuotetta Euroopassa myy vain yksi valmistaja. Tämä tietokannan eh, eh, heikentäminen on kyllä huolestuttava ja myös se, että, että vähätellään näitä tuomioita sektorilla. Se on niin ikään ah, ah, huono juttu ja siksi eihän tällaista voida tietenkään hyväksyä ja toivoisin kovasti, että ja sanon sen tarkoituksella täällä, koska tätä on niin abstrakti asia, sitä on vaikea selvittää. Kyllä tämä parlamentin täytyisi tietää, ottaa vakavasti nämä tuomiot, tuomiot rahanpesu- ja petostapauksessa. Kiitoksia. Dat klopt. Het gaat om onze baby en die moeten we koesteren. Niin, tämähän on meidän lapsemme, tästä pitää pitää hyvää huolta. Nyt Söndergaard, haluatteko vielä muutaman sanan sanoa? Ai enpäs kuulla. Ai ensiksi tilintarkastustuomioistuin on oh, selvä. Mahdollisesti kuitenkin Olaf vielä. Olaf voisi tähän 19 prosenttiin vielä sanoa jotakin. Yes, thank you. Um... Niin, kiitoksia. Tämä 0,9 on mainittu komission vuosikertomuksessa. Tämä liittyy vuosi, vuoteen 2009, joka on julkaistu 2010. Eli tämä petosmäärä eri sektoreilla kaikista menoista ja se perustuu tietysti raportoituihin, havaittuihin tapauksiin, väärinkäytöksiin, jotka voidaan lukea petokseksi eli jotka jäsenvaltiot ovat havainneet nämä tapaukset. Tämä on laskelma, joka liittyy näihin notifikaatioihin. Ja tämähän nyt sitten tullaan tarkistamaan kalenterivuodelle 2010 raportissa, joka julkaistaan komission puolelta tämän kesän aikana. Tämä perustuu jälleen kerran havaittuihin ja raportoituihin petostapauksiin, jotka ovat havaittuja petostapauksia jäsenvaltioissa. Wie hoch, Miten paljon? No mikä tahansa tilasto tässä sekt- tällä sektorilla myös puhuu näistä pimeistä luvuista. Mitä te, mitä te arvioitte, mikä on pimeiden, pimeiden, pimeiden lukujen osuus tässä yhteydessä? Dus eventjes overleg bij de mensen van Olaf. No niin, Olaf väki siellä näyttää miettivän, mitä sanoisi. Annan teille muutaman minuutin. Maybe you could answer. Niin kollegani herra Kleinegos äh, tämän hienosti kyllä jo selvitti tämän. Ehkä hän voi vastata tähän kysymykseen. Äh, Kiitokset. Niin, minä olen tämän yksikön johtaja Olafissa ja olen yksi niistä, joita haastateltiin tätä tekstiä varten tutkimus, tutkimusta palvelemaan. Ja nyt tämän Söndergaardin kysymyksen jälkeen huomauttaisin, että ei tässä varmaan ole kovin paljon lisättävää. Meidänkin on tietysti vaikea käsittää, mikä tämän petoksen laajuus oikeastaan on, ja näiden määritelmäongelmien raajuus myös ja mikä on, mitä tässä pitäisi tehdä. Kuten Kreslekin sanoi, niin on myös olemassa tällaisia hankalasti tulkittavia lukuja vielä, on myös selvästi tällaisia harmaita alueita, mutta mihin nämä harmaat alueet sitten, minkälaiset mittasuhteet niillä on, sitä ei oikeastaan tiedetä. Jos puhutaan, että tässä nyt petoksesta on 5 tai 10 prosenttia, se on varmasti liian pitkälle menevä tulkinta. Meidän täytyy toimia paljon varovaisemmin. Meidän täytyy saa, tarkasti miettiä missä mennään ja muistaa, että näiden lukujen pohjalta sitten täytyy luoda politiikkaa ja ehkä tätä järjestelmää ja politiikkaa näiden kovinkin korkeiden lukujen pohjalta ei saada sovellettua oikea, oikein. Tästä syntyy selkeitä ongelmia ja luo, sitten tässä luodaan myös tietynlaista turhautumista, vaikka ilmiö tunnetaankin, mutta ei osata sitten siihen vastata. Mehän painimme samanlaisten ongelmien kanssa kuin tutkimuksen tekijätkin. Kiitokset. Kiitokset. Ja tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. Kaksi kysymystä oli teille esitetty. Voinette vastata. Eli mihin nämä järjestäytyneen rikollisuuden luvut nousivat teidän mielestänne ja sitten tuosta seurannasta? Olisiko tuomioistuimen edustaja sanottava? Yes, thank you. Um... Kyllä, kiitos. Kiitoksia näistä kiinnostavista, tästä kiinnostavasta keskustelusta olen, olen täällä tilintekstotoimistamien jäsenen edustajana. Hän on edessä toisessa tärkeässä kokouksessa. Aloitan kiinnittävällä huomiota siihen, että kaikki tilintarkastukset petost uhkatapauksista, kuten puheenjohtaja Caldera sanoi kirjeessä 15. huhtikuuta, että kaikki tämä perustuu omaan, omiin tilintarkastuksiin. Ja kun täällä kysyttiin, että että onko järjestäytyneitä, petoksia paljon. On monia aloja, kuten karusellipetoks, jossa, jossa näkyy näitä isoja ongelmia. Ja on, tässä on todettu selvästi, että me, meistä ne ovat isoja asioita, ja olemme tässä ryhtyneet kyllä toimiin. Haluan palata yhteen suositukseen tässä äh, tutkimuksessa tai raportissa ja se, se saattaa aiheuttaa tässä muodossa hieman huolta, koska siinä puhutaan tiedonvaihdosta Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. No, meidän ohjeemme ovat yleiset ohjeet tilintarkastajille on se, silloin kun tilintarkastaja äh, epäilee jotain petosta, hän, se antaa asian sitten petostutkijoille. Näin me toimimme. Ja me teemme sen osittain myös siitä syystä, että jos me pidämme sitä liian kauan omissa käsissä, jos liikaa kysymyksiä, me saattamme vaikeuttaa tätä syytetoimien aloittamista. Mehän emme ole juristeja. Me emme välttämättä sitten vie tätä esimerkiksi, päästä siitä mahdollisimman nopeasti eroon ja antaa sen Olafille. Ja oikeastaan Pricewater varmaan tekisi omissa äh, asioissaan, ei välttämättä Olafille, vaan antaisi asiat sitten tutkijoille. Me näemme tämän, tämän suuntaisena. Emme odota, emme odota tietoja Olafilta meille äh, epäilystä petostapauksista, koska, joita, he tutki, joita siellä tutkitaan, koska salaisuus on äh, läpinäkyvyys on sinänsä hyvä petosten vähentäminen, mutta salaisuus saattaa olla tarpeellista onnistunutta syytetoimintaa varten. Me emme odota niinkään tietoa Olafilta meille. Ja onko meillä seurantaa? Kyllä. Meillä on jatkuvia tapaamisia Olafin kanssa. Ja silloin kun me lähetämme jutun Olafille, ei se ole sitten viimeinen juttu meidän kohdallamme, koska Olaf kuitenkin väistämättä, melkein väistämättä palaa meidän pakeillemme ja, ja selvittää asioita ja historiaa. Yleisesti kyllä me ollaan jatkuvassa yhteydessä tapausten tiimoilta Wolfin kanssa. En nyt tiedä, että meneekö se, johtaako se aina onnistuneeseen toimii, mutta kyllä me olemme tiivissä yhteydessä. Kiitos. Ik, ik heb daarover een aanvullende vraag. Als niin, minulla olisi vielä tässä lisää kysymys samaiseen asiaan, tällaisen tarkastuksen toteuttamiseen ja sit, ta, jota te, ja siis tarkastuksen tarkastukseen ryhdytään, sitten huomataan epäil, petosepäilyt ja sitten sitä ryhdytään kuvailemaan, mutta käykö näin usein vai harvoin? Olisiko teillä jonkinlaista näkemystä siitä, missä suhte, missä määrissä tässä oikein, mistä määristä on kyse? Niin, herra Godey antoi tällaisen luvun 15.4, että noin kolme tapausta vuodessa on keskiarvo. Joskus on niin, että jäsenvaltio notifoi Olafia tapauksesta, jota olemme tarkastelleet. Mutta sitä ei ole siis mitään lukua olemassa. Mutta noin kolme vuodessa me teemme itse suoraan ja näitä tapahtumiahan on tuhansia kuitenkin olemassa. Geef het woord aan de heer Ehrenhauser. Eh, Ehrenhauser, Nachfrage. Ist der Rechnungshof Kiitoksia. Lyhyt kysymys. Onko tilitarkastustuomioistuin velvollinen juridisesti välittää tapauksia Olafille? That's a very good question. Hyvä kysymys. Meidän toimintasäännöissämme on niin, että kaikki tilintarkastajat saavat kyllä neuvoa siitä, että näin tehtäisiin. En, ehkäpä Olaf voi vastata siihen, että onko olemassa jokin lainsäädännön velvoite siihen, mutta voin vakuuttaa, että näin me kuitenkin toimimme. Siis, kyllä minusta oikeusperusta on asetuksessa, jossa 1075, jossa sen artiklassa sanotaan, että, että erityisesti toimielimet ovat, joutuvat raportoimaan vakavista epäilyksistä ja olemaan yhteistyössä Olafin kanssa tässä katsannossa. Kiitokset. Niin, ja sitten vielä Kressle esitti kysymyksen tutkimuksen tekijöille – minä sen johonkin kirjoitinkin, mutta en enää löydä sitä, mutta kai se teillä on siellä paperissanne. Yes, another down. Niin, minä kirjoitin ylös kysymyksen liittyen henkilöstön ohjesääntöön ja suosituksiin. Haluaisin sanoa, että viittaisin tässä toiseen tutkimukseen, joka on myöskin julkaistu. Yksi huomioista oli se, että tämänhetkiset artiklat 20a ja b mm, liittyen ilmiantajiin, eli siis ja niin heidän rohkaisemiseen, ehkäpä tämä on tässä hiukan liian rajallisesti ilmaistu, joten me suosittelemmekin, että näitä artikloja muutettaisiin. Mutta tästä voitte saada lisätietoa toisesta raportista. Se on varmasti täällä talossa jossakin jo olemassa. Ja sitten mainitsitte tämä petoksen määritelmä ja lainmukaisen määritelmän. Totta kai meilläkin oli vaikeuksia löytää hyvää määritelmää petokselle – me kirjasimme tähän raporttiin, että on olemassa sellaisia toimintatapoja, jotka on mainittu, jotka voitaisiin mainita, että ne ovat petoksenomaisia tapoja toimia. Mutta se, että voitaisiin todistaa, että nämä ovat rikollisia toimia, niin tämähän on vaikea asia. Olaf ja muut, jotka toimivat tässä petosten torjunnassa, voivat varmasti vahvistaa tämän. Ja koska emme mitään kunnollista lainsäädännöllistä tutkimusta tehneet näistä määritelmistä ja niiden muuttamisesta, niin tässä kohtaa, tässä on kaikki se, mitä voin tähän asiaan sanoa. Kiitokset tästä. Sitten annan puheenvuoron Söndergaardille johtopäätösten tekemiseksi. Tack, eh, och tack Kiitoksia. Kiitän saaduista kommenteista. Kyllä ymmärrän, että kaikki eivät ole valmiita vastaamaan kaikkiin minun kysymyksiin näin heti kättelyssä. Ja totta kai olisi hienoa saada näitä vastauksia ainakin eräisiin kysymyksiin. Mutta haluan myös kiittää tilintarkastustuomioistuinta selkeästä kannasta siitä, miten siellä toimitaan tapauksissa, kun EU-varoja käytetään väärin. Se on ongelma. Mutta en saanut kuitenkaan selkeää vastausta Olafilta tähän samaan kysymykseen. Katsooko Olaf, että yritykset väärinkäyttää EU-varoja on suuri ongelma vai onko se vaan tällainen, että siinä on vain kysymys satunnaisista yksittäisistä tapauksista. Ja tämä, tämä ero, tämän eron tekeminen on tärkeä monistakin syistä. Ensinnäkin komission edustaja jo mainitsi kustannushyötyanalyysin. Totta kai me emme saa käyttää liian paljon resursseja, jos varsinaista ongelmaa ei olekaan. Ymmärrän kyllä, että on hyvin vaikeata selvittää näitä pimeitä, epäselviä, harmaan, äh, harmaan alueen lukuja. On tärkeää saada arvio siitä, onko kysymyksessä suuri ongelma vai ei. Me emme voi odottaa, me emme voi odottaa, äh, äh, että me tiedämme, että on epäselviä ja harmaan alueen lukuja, mutta täytyy saada arviointa, jotta tiedämme, kuinka paljon tähän pitää panostaa resursseja. Tästä syystä tällaisen eron tekeminen on tärkeää Katsommeko, että tämä ongelma on suuri vai onko siinä kysymys vain yksittäisestä tapauksesta. Tämä on yksi syy. Toinen syy on se, että rajat ylittävä äh, järjestäytynyt rikollisuus on spesifi ongelma. Ja se aiheuttaa vahinkoja ihan pelkä, yksinkertaisesti varkausten lisäksi, koska tällainen järjestäytynyt rikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus pystyy Ah, sekä vaikuttaa myös hallinnolliseen poliittiseen päätöksentekoon. Täällä se suuri vaara on. Raha on vain rahaa. Nohan sekin tietenkin tärkeää, mutta se voi olla ongelma. Mutta se todellinen ongelma ja pulma on siinä, kun rikosjärjestöt vahvistuvat niin, että ne pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon. Tätähän on nähty jo eräissä jäsenvaltioissa. No, odotan minä kunnioitan sitä tosiseikkaa, että on, äh, minä ymmärrän, että on olemassa epäselviä lukuja, mutta me, meidän täytyy kaikkeen pystyä antamaan selkeä arvio ongelmasta niin, että me tiedämme, kuinka paljon resursseja täytyy panostaa tämän ongelman hoitamiseen. No, niin ikään haluaisin sanoa, että, että olen hieman äimissäni siitä, että miksi se on niin vaikeaa saada yleiskuvaa tästä asiasta. Minä ymmärrän, että luottamuksellisuus on asia, joka täytyy ottaa huomioon, ja ymmärrän äh, linjaukset tässä suhteessa. Eihän ole kysymys siitä, että paljastetaan nimiä tai tiettyjä menetelmiä petosten vastustamiseksi, koska kuitenkin on kysymys myös juridisesta suojasta. Mutta tässä parlamentissa meillä on suuri ongelma silloin, kun puhutaan siitä, että saadaan yli, yli, että saataisiin yleiskuva siitä, kuinka monesta tapauksesta puhutaan. Tätä täytyy kohentaa, koska jolle meillä on mitään yleiskuvaa, niin on kovin vaikeata meille sitten tehdä tarvittavia päätöksiä tämän ongelman hoitamiseksi tai ratkaisemiseksi. Mutta kuten sanottu, haluan kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista ja odotan innolla sitä, että saadaan joku seuranta selvitys tästä asiasta. Kiitos. Eh, Kiitokset tästä. Onko muuta sanottavaa? No, ei kaiketi, joten tämän asian käsittely tästä päättyy ja olemmekin nyt päässeet tämän esityslistan käsittelyyn loppuun. Ja nyt sitten kääntyisin ryhmän hallintovirkamiesten luokse. Meillä on tuo koordinaattorien kokous 17.30. Saapukaa sinne paikalle. Koordinaattorien kokouksen ensimmäinen 15 minuuttia koskettelee näitä lausuntoja ja sitten siitä neuvoston edustaja saapuu kertomaan meille siihen liittyvistä asioista, neuvostoon liittyvistä asioista. No, Meillä on tässä nyt aika pitkä lounastauko, tuskin se teitä haittaa, koska Kresleillä ainakin on 500 muutosehdotustakin käsiteltävänä, joten hän saa tässä nyt sitten reippaasti lukuaikaa. Ja hän voi näin ollen sitten heti kärkeen kello kolmelta ryhtyä esittelemään asiaa. Kiitokset osallistumisestanne. Hyvää ruokahalua.